komission välillä. Ja sitä käydään jokaisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ja mukana ovat asiaan kuuluvat valiokunnat ja komission jäsenet. Ja tällä tavalla voimme analysoida sekä lainsäädännöllisiä että muita kysymyksiä. Näin voimme valita prioriteetteja joita haluamme noudattaa vuoteen 2017 asti ja miettiä sitten ensi vuoden painopistealueita. Tämä koskee siis komission työohjelmaa ja voitte lähettää komission jäsenelle kysymyksiä. Tällä tavalla voimme helpottaa komission jäsenen työtä. Eli kiitoksia kysymyksistänne Jos teidän kysymyksenne kysymyksiä, voitte esittää ne myöskin tänään, koska sovimme, että voitte lähettää kysymyksiä, jotta komission jäsen tietää, mikä tilanne on. Mutta voitte vielä sitten toistaa kysymyksenä. Komission jäsenen alustuksen jälkeen koordinaattorit saavat kukin kaksi minuuttia, sen jälkeen komission jäsen vastaa. Ja sitten jatkamme kysymyksillä. Jos hyvin käy, niin voimme ehkä lopettaa hiukan etuajassa. Eli kiitoksia komission jäseniä. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. No. It's okay. It's okay. Okay. Thanks a lot. Okay, chairman. No niin, puheenjohtaja, hyvät maatalous- ja maaseutukehitysvaliokunnan jäsenet. Minulla on suuri kunnia tulla taas kerran puhumaan teille. Tämä on kolmas jäsenelty vuoropuhelu vuosittainen teidän kanssanne, tämän valiokunnan kanssa. Näissä tilanteissa yleensä luodaan ensin tilannekatsaus tärkeimpiin ajankohtaisiin asioihin. Mutta jos sallitte, puheenjohtaja, niin ehdottaisin, että toimittaisiin vähän eri tavalla. Minä haluaisin puhua yleisesti asioista, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen ja politiikkaan ja yleisen lähestymistapaan, että saataisiin yleinen katsanto, joka koskee ihmisiä ympäri Euroopan unionin. Ja ehdottaisin puheenjohtaja, että sitten kysymys-vastausosiossa voidaan mennä yksittäisiin kysymyksiin. Ja kun on lähetetty näin kattavasti näitä kysymyksiä etukäteen, niin sieltä voi havaita, että paljon tärkeitä asioita tulee esiin. Hyvät edustajat, minä olen terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastuussa oleva komission jäsen ja minä olen järjestelmästä oikein ylpeä. Se tämän vuosituhannen ensimmäisenä vuosina hyvin tarkkaan pantiin pystyyn ja e, se luotiin 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun kriisien jälkeen. Vaikuttaa ehkä siltä, että tästä on pitkä aika, mutta kaikki muistamme kyllä ESP-taudin ja dioksinin aiheuttamat ongelmat. Ja tästä oli valtavasti seurauksia liittyen myös luottamukseen ja meidän elintarvike saantiketjumme kattavuuteen ja nyt voidaan olla ylpeitä siitä, että meillä on elintarvikeriskien hallintajärjestelmä, joka on maailman parhaita. Ei voida kuitenkaan ajatella, että nyt elintarviketurvallisuus on täysin taattu, eikä tarvitse enää olla tarkkaavaisina. Ihan jo se, että meidän tuotantoketjumme ovat niin moninaisia, johtaa siihen, että kriisejä aina silloin tällöin tulee ja uusia ongelmia tulee esiin. On esimerkiksi varmistettava, että ei ole mitään sellaisia bakteereja, jotka ovat eh, vastustuskykyisiä mikrobilääkkeille. Ja tämä mikrobilääkeasia on hyvin tärkeä ja kesäkuussa tähän asiaan kohdistuva toimintaohjelma hyväksytään ja siinä keskitytään siihen, että EU voi tuoda paljon lisää arvoa jäsenvaltioille tässä taistossa mikroeläkeresistenssiä vastaan. On pyrittävä saamaan aikaiseksi nopeita diagnooseja ja rokotteita. Ja meidän on tietysti myös vahvistettava läsnäoloamme kansainvälisillä foorumeilla ja on varmistettava, että globaali yhteistyö sujuu ja kuten sanoin, uusia asioita tulee aina esille, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että me, pystymme nyt paljon paremmin ennaltaehkäisemään elintarviketurvallisuusongelmia siksi, että meillä on eh, kattava elintarvikelainsäädäntö ja näin pystymme nopeasti ryhtymään toimiin, jos tulee jotain oleellisia elintarviketurvallisuusongelmia. On aina varmistettava, toimivatko EUn säännöt hyvin. Tätä varten me olemme eh, luoneet katsauksen elintarvikelainsäädäntöömme ja tarkastelleet sitä ja miettineet, onko se vielä eh, oikeanlaista. Ja tulokset tästä harjoituksesta julkaistaan tämän, tänä vuonna myöhemmin. Meidän on selvitettävä, onko mitään heikkouksia, joihin tarvitaan parannuksia. Erityisesti meidän on arvioitava sitä, onko elintarvikelainsäädäntömme oikeanlaista, jotta voidaan elintarvikkeiden kestävyys huomioida. Eurooppa on paikka, jossa ollaan eniten tietoisia siitä, että kestävyyttä on lisättävä, on pyrittävä torjumaan ilmastonmuutosta ja edistettävä kiertotaloutta ja vähennettävä hävikkiä. Minä voin taata, että me olemme jo ryhtyneet toimiin. Meillä on EU-foorumi, joka koskee elintarvikehävikkiä. hävikkiä ja tämä on tärkeää, jotta voidaan paremmin jakaa parhaita käytänteitä ja näin pystytään paremmin huomioimaan kestävän kehityksen tavoitteet. Eli 2030 mennessä pitää puolittaa elintarvikehävikki. Elintarviketurvallisuuden lisäksi on virtaviivaistettu ja päivitetty muitakin aiheita. Ensinnäkin varmasti muistatte, keskustelut, jotka koskivat uutta eläinterveyslakia, joka hyväksyttiin vuosi sitten. Tämä parantaa nykyistä lainsäädäntöä, näin pystytään paremmin ja tehokkaammin torjumaan eh, tarttuvia eläintauteja, kun paremmin annetaan ilmoituksia, pystytään paremmin valvomaan, paremmin välinein. Näin tulee vähemmän epidemioita EU-maissa ja eh, kaikki tämä edes auttaa sosiaalisten ja taloudellisten seurauksen ennaltaehkäisyä ja tämä pitäisi mahdollistaa se, että eh, EUn eh, tuotanto on myös tehokasta ja kun jatkamme tautien torjuntaa ja jatkuvasti tutkimme näitä tiukkoja toimenpiteitä te tunnette paljon eri näitä tauteja, lintu, influenssa, afrikkalainen, sikarutto ja LSD-tauti. Ja on selvää, että meidän on ymmärrettävä sitä, että bioturvallisuutta on pyrittävä parantamaan tällä alalla. Ja muistatte varmasti, että meillä on uusi kasviterveyslaki, ja näin pystytään paremmin varautumaan tuholla minkälaisiin tulevaisuudessa pystytään suomaan paremmin EUta ulkomailta tulevia tuholaisia vastaan. Minä olen lukenut parlamentin päätöslauselman, joka koskee sitrushedelmien eh, valvontaa, kun ne tuodaan EUn ulkopuolelta. Me mietimme vielä näitä ehdotuksia, mutta tarkoitus on saada aikaiseksi hyvä kasvinsuojeluturva e, Euroopalle. Xylella fastidiosa tapaus muistuttaa, kuinka pahoja seurauksia näistä tuholaista voi olla. Niin monen tuottajan e, kyky toimia on tärkeää. Meidän on ottaa huomioon tieteellinen tieto ja ottaa huomioon viimevuotinen poliittinen sopimus niin huomenna ollaan saamassa myös uutta lainsäädäntöä parlamentin hyväksymänä. Näin pystytään yksinkertaistaa kestävyyttä EUn maatalous- ja elintarvikealalla ja samanaikaisesti pystytään myös varmistamaan hyvä terveys- ja elintarviketurvataso. Eli kaikki hyvin ehkä sanotte, mutta jos odotellaan kansalaisten odotuksia kun 15 tai 20 vuotta sitten turvallisuus olisi ollut varmasti monien suurin huolenaihe. Tilanne on tämän jälkeen muuttunut ja muista asioista on tullut ihmisille tärkeämpiä. Ihmiset odottavat ja vaativat eivät ainoastaan turvallisia, vaan myös ravitsevia elintarvikkeita, terveellistä ruokaa, joka tuotetaan kestävästi ja usein saadaan hyvin ristiriitaisia signaaleja. Me olemme näihin vaatimuksiin vaatineet vastanneet eri tavoin. Jos ajatellaan esimerkiksi eh, ravitsevuutta, tämä on kaikkien eurooppalaisten ajatusten keskiössä. Kaikki meistä joka päivä puhumme siitä, mitä puhumme, mitä syömme ja mm, kuinka paljon söimme. Eli me kaikki olemme todella kiinnostuneita ravitsemuksesta. Tämä käy ilmi myös tiedotusvälineistä. Äskettäin on puhuttu eh, ruoan kaksinaista laadusta. Eli tämä osoittaa, että asia on arkaluontoinen. Tarvitaan parempaa ruokavaliota ja sen takia tarvitaan laajempia eu toimia ravitsemukseen liittyen. Te varmasti muistatte, että joulukuussa otettiin käyttöön pakolliset ravitsemusmerkinnät. Tämä oli tärkeä virstapylväs ravitsemuspolitiikassa, mutta ravitsemus ei kuitenkaan ole sellainen ala, josta kaikki ovat samaa mieltä. Kaikki tiedätte, kuinka vaikea on panna täytäntöön näitä, eh, tätä lainsäädäntöä, jossa esitetään ravitsemusväitteitä. Tämä johtuu siitä, että yritykset haluavat korostaa tiettyjen tuotteiden Eh, hyviä puolia ja tarkoitus on auttaa kuluttajaa tekemään päätöksiä siitä, mikä on terveellistä. Ja näistäkin asioista parlamentti esitti vaatimuksia muutama kuukausi sitten. Kun nyt puhutaan kuluttajille tästä tiedosta, niin haluaisin sanoa, että tänään tehtiin päätös siitä, että on merkittävä alkoholijuomien eh, valmistusaineet ja ravitsemusarvot on tärkeää, että kuluttajat voivat saada tarkkaa tietoa siitä, mitä he juovat, eikä ole mitään objektiivisia syitä siihen, että tällaista tietoa ei alkoholijuomiin laitettaisi. Ja tästä syystä on päätetty pyytää, että alkoholijuomateollisuus vuoden kuluessa kehittäisi eh, ehdotuksen, joka liittyy itsesääntelyyn ja tarkoituksena on laatia valmistusaineluettelo ja ravitsemustiedot kaikista alkoholin juomista. Ja toinen asia on jalostettujen ruokien uudistaminen on ilmoitettava tyydyttyneet rasvot niitä voidaan vähentää ja myös suolaa ja muita haitallisia aiheita. Näin tehdään yhteistyötä elintarviketeollisuuden kanssa, jotta voidaan parantaa jalostettujen ruokien ravitsemusarvoa. Monessa maassa leivän suolapitoisuutta on viime vuosina vähitellen vähennetty ja esimerkki on myös viime vuotinen päätös vähentää lisättyä sokeria 10 prosentilla. Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet valvontajärjestelmän, joka koskee jäsenvaltioiden ehdotuksia ja näin pystytään tukemaan kansallisia toimia. Aivan varmasti tästä on hyötyä kaikille kansalaisille jatkossa, kun he käyvät kaupassa ruokaa ostamassa. Ja jos mennään sitten eläinten hyvinvointiin, niin EU on tällä alalla aina toiminut. Jotkut teistä olivat interryhmässä paikassa, kun puhuttiin eh, eläinten hyvinvoinnista viime kuussa ja minä kerroin silloin, että komission asiantuntijaryhmä perustetaan käsittelemään eläinterveyttä. Tämä uusi foorumi aikoo jatkossakin edistää tätä asiaa, joka kulut kansalaisia niin paljon huolestuttaa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, jos sitten pyritään kestävämpään ruoantuotantoon tämä ei ole mahdollista, jos ei lähdetä liikkeelle positiivista eh, näkökulmasta, mietitä tulevaisuutta. Meidän on yhdessä, jotta päästään eroon eh, niistä epäilyksistä, jotka liittyvät tieteelliseen tietoon. Tarvitaan tietoa uusista ruoan tuotantomenetelmistä ja uusista aineista tällä alalla emme ole toimineet erityisesti hyvin. Jos ajatellaan GMO-asia Euroopassa, niin tämä on ollut yli kaksi vuosikymmentä jatkuva ongelma ja myös eläinten kloonaus kaikista ponnisteluista huolimatta emme ole päässeet sopimukseen minkäänlaista EU-lainsäädännöstä siihen liittyen. On vaikea saada aikaiseksi tiedettä koskevaa eh, kunnoista keskustelua, jos ne, jotka haluavat vain yhtä asiaa edistää, kyseenalaistavat asiantuntijoiden eh, näkökulmat. Ja jos ihmiset pikemminkin luottavat siihen, mitä Twitterissä sanotaan, kuin mitä eh, tiedemiehet sanovat, niin tämä on todellinen ongelma meille kaikille. Tässä on siis todellinen ongelma ja yksi esimerkki tästä ovat torjunta-aineet. Tiedän, että tämä, tätä valiokuntaa erityisesti huolestuttaa. Kaikki tiedämme, että tarvitaan sellaisia eh, torjunta-aineita, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Tämä on tärkeää, että voidaan turvallista ruokaa tuottaa. Tämä on ilman muuta selvää. Ei yleisö koskaan innostu eh, näistä torjunta-aineista. Se on siis selvä asia, ei, niitä, ei niistä kukaan tykkää, mutta meidän on kuitenkin muistettava, että että meillä olisi valtavia ongelmia, jos niitä ei olisi ainoastaan perinteisessä maanviljelyssä, vaan myös luomutuotannossa. Tämä on ihan totta. EUn hyväksyntäjärjestelmä torjunta-aineille on maailman tiukoin, koska hakijan on todistettava, että torjunta-aine ei ole haitallinen. Tästä tarvitaan paljon tietoa. On osoitettava, että tuote on turvallinen sekä ihmisille että eläimille että ympäristölle. On ryhdytty toimiin nikoninoidien yhteydessä, koska ne vaikuttavat eh, eläimiin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten nopeasti toimittiin, kun tuli uutta tieteellistä näyttöä. Me pyrimme koko ajan parantamaan sääntelyjärjestelmää liittyen torjunta-aineisiin. Tähän komissio nimenomaisesti pyrkii ehdottaessaan eh, tunnustusjärjestelmiä hormonihäiritsijöille. Ja tarkoitus on ottaa käyttöön hyvin tieteellinen määritelmä, joka lähtee liikkeelle vehoon työstä, mutta huolimatta siitä, että komissio on edelläkävijä, komissiota arvostellaan siitä, että se ei mene tarpeeksi pitkälle. Kaikesta ponnistulistamme huolimatta, kun pyrimme näitä eh, turvallisuusstandardeja korottamaan ja olemaan puolueettomia näissä eh, arkaluonteissa aiheissa, niin vaikuttaa siltä, että ihmiset eivät täysin luota tähän meidän järjestelmämme kuitenkin perustuu tieteelliseen tietoon. Ja nyt haluaisin pyytää, että te hyvät jäsenet eh, auttaisitte edistämään rationaalisempaa julkista keskustelua, sillä me kyllä sellaista tarvitsemme. On tärkeää, että ihmiset tulevat mukaan rationaaliseen keskusteluun, sillä muuten pahoin pelkään, että eteneminen yhteisten tavoitteiden suuntaan ei onnistu. On tietysti otettava todella vakavasti eurooppalaisten huolet, mutta tämä on tehtävä asianmukaisella tavalla ja on lähdettävä liikkeelle siitä periaatteesta, että me teemme päätöksemme lähtien liikkeelle kaikkien parhain, parhaasta eh, käsillä olevasta tiedosta. Joskus komissio ja parlamentti yhdessä joutuvat riskiä hallinnoimaan ja meidän on ymmärrettävä, että meillä on se samanlainen eh, kommunikaatiostrategia, joka lähtee liikkeelle tieteestä tiedosta ja näytöstä ja voidaan näin antaa yhteiskunnalle tietoa ja eh, saada yhteiskunta tekemään päätöksiä tieteisen tieton pohjalla. Hyvä puheenjohtaja, nyt voin vastata kysymyksiin. Kiitos. Okei. Okay. Dziękujemy za całościowe przedstawienie. Kiitoksia tästä kokonaisvaltaisesta esityksestä. Te vaikutitte hyvin päättäväiseltä. Kiitos myöskin siitä, että pyysitte kommentteja siihen, mitä sanoitte. Kello on nyt puoli kahdeksan ja täällä on 25 nimiä listalla. Eli koordinaattorit kaksi minuuttia kullekin ja sen jälkeen muut jäsenet saavat yhden minuutin. Älkääkä toistako jo esitettyjä kysymyksiä. Des, olkaa Kiitos puheenjohtaja. Ja lämpimät kiitokset komission jäsenelle siitä, että tulitte vieraaksemme tänne agrivaliokuntaan. Kiitän teitä lämpimästi poliittisen ryhmäni nimissä erinomaisesta työstänne komission jäsenenä. Me seuraamme hyvin tiiviisti teidän työtänne ja tiedämme, että te kuulutte hyvien komissaarien joukkoon. Nostitte esiin koko joukon asioita, lähdetäänpä liikkeelle elintarvikehävikistä. Se on kyllä hyvin pitkälti valistuskysymys. Meidän täytyy valistaa nuoriamme elintarvike asioissa, ruoka-asioissa, ruoanlaittoasioissa ja pal- paljon varmaan saataisiin aikaan, jos näin tehtäisiin. Ja kyllä Euroopan tasollakin varmaan voitaisiin tehdä yhtä sun toista. Äh, minun äh, minä olen saanut oppini isoäidiltäni, enkä aivan varmasti pysty kyllä ruokaa haaskaamaan, heittämään pois. En ainakaan sitä 20 kiloa, mikä keskimäärin vuodessa haaskataan. Parlamentissa olemme tehneet päätöksiä myös valvonnasta ja haluaisin kuulla, kun nyt puhutaan vaikkapa lintuinfluenssasta, mikä on tilanne tällä hetkellä – ja ihan muuten vastikään luin, että Yhdysvallat on hormonikiellon e, e, nyt kyseenalaistanut, eli kyllä tästä hormonilihan tuonnistakin täytyy olla tarkkana. Onko teillä muuten tietoja Schmallenberg-viruksesta? Eh, olemme kuulleet, että rokoteasiassa olisi saatu aikaan edistystä. Pitääkö tämä paikkaansa, tiedättekö? Sitten lopuksi vielä meidän täytyy kyllä myös eh, avata ikään kuin eh, maatilaamme kuluttajille, niin että kuluttajat itse näkisivät omin silmin, mitenkä viljellään ja karjaa kasvatetaan ja mitä lääkkeitä ja torjunta-aineita itse asiassa välttämättä jopa tarvitaan. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen tästä alustuksesta. No, parissa minuutissa nopeasti pari tärkeää kohtaa. Ensinnäkin työtä nyt tällä hetkellä tehdään viinin ja ravintomerkintöjen osalta – No Viinistä. Me tiedämme, että te olette valmistelemassa asiakirjoja tästä aiheesta. Eli voisitko nyt kertoa, mikä nyt tilanne tarkalleen ottaen on? Eli mikä nyt on tämä yleinen suunta tässä kysymyksessä? Koska tämä ala on nyt hyvin huolissaan tämän työn tuloksesta. Ja sitten toinen kysymys. Voisitko kertoa vähän, mitä on nyt tapa, mitä tapahtunut hormonitoiminnan häiritsijöille? Ja sitten glyfosaatti, eli mikä tällä hetkellä on tilanne. Nythän tätä kieltoa on pidennetty. Ja tämä kytkeytyy muihinkin aiheisiin, joita tällä hetkellä käsitellen. Ja sitten siemeniin liittyvä kysymys. Mehän olemme uudistamassa tähän asiaan liittyvää asetusta. Ja näistä siemenistä kysyisin, että niihin liittyy erinäisiä sekkoja, joita pitää käsitellä ja missä komissio nyt menee. Neljä vuotta sitten komissio sanoi, että se aikoo uudistaa siemenalan myyntikysymyksiä EU:ssa ja parlamentti oli ihan mukana tässä kysymyksessä, mutta onko tämä nyt epäonnistunut ja aikooko komissio tehdä uuden aloitteen siementen osalta vielä tällä lainsäädäntökaudella. Kiitos. Ashut. Uh, Komission jäsen. Minä olen viljelijä ja puhun viljelijöiden nimissä. Haluan todeta, että maanviljelijät ja karjan kasvattajat aivan erinomaisen hyvin ymmärtävät kansanterveys- ja elintarviketurvallisuuden tärkeyden ja myös sen, että kansalaiset voivat luottaa sääntelyprosesseihin. Mutta minä toivon, että te komission sen ymmärrätte, kuinka paljon painetta kohdistuu viljelijöihin tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen nimessä. Toivon, että ymmärrätte ja todella uskotte siihen, että parannukset saadaan teknologian kautta, koska liian usein äm, teknologian tulevaisuus on hyvin epävarma. Esimerkki. Glyfosaatti vaikka tämä sama koskisi monia monia muitakin agrokemian tuotteita. Aivan liian usein käsitys on se, että sääntelyprosessi ei ota huomioon todistuspohjaista tieteellistä tietoa Äh, vaan ainoastaan nämä äh, tietyt riskit. Ja joskus kyllä mietin, että otetaanko äh, tuotteiden markkinoilta vetämisen vaikutukset todella ennalta huomioon. Ajatellaan nyt vaikkapa jotain sellaista tuotetta, jolle ei Mm, ole korvaavaa tuotetta olemassa. Kuinka paljon äh, pohditte sitä, että esimerkiksi äh, kun glyfosaatti poistetaan äh, käytöstä, niin, niin, niin, niin tiedättekö mihin tämä johtaa? Johtaako se esimerkiksi maaperän tilan muuttumiseen tai fossiilisten polttoaineiden määrän käyttämisen lisääntymiseen. Minun viljelijäni kyllä menettävät luottamuksensa siihen, että tämä hallinto arvioi asioita reilusti teidän päätöksentekonne täytyisi pohjautua tieteeseen, sen tulisi olla avointa ja tasapainoista. Lupatteko hoitaa asiat näin? Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen, että olette vastaamassa kysymyksiin tänä iltana. Tämä on hyvin kiireellinen aihe ja se on nyt otettu uudelleen esityslistalle No, antibioottiresistentti ja globaalit haasteet Ja ottaa huomioon komission työohjelmassa. Eli meidän täytyy arvioida nyt työohjelman eri kohtia. Ja nyt kun katsotaan, millaista painetta on kasaantunut, niin meidän pitäisi miettiä kaikkia toimenpiteitä, joihin on jo ryhdytty, ja meidän pitäisi vähentää myöskin antibioottien käyttöä. Eli meidän täytyy ottaa nämä asiat huomioon. Ja henkilökohtaisesti toivoisin, että kehitys- ja tutkimusalalla mennään pidemmälle, jotta nämä 12 bakteerilajia saadaan kuriin. Mehän haluamme suojella ihmisiä, tehdä elintarvikkeista turvallisia, mutta meidän täytyy myöskin suojella eläimiä, kun ne ovat sairaita. Meidän täytyy löytää hyvä tasapaino. Ja sitten toinen aihe, josta puhuitte, eli hormonitoiminnan häiritsijät. No, tässä määritelmässä on nyt lisätty poikkeuksia, joka liittyy torjunta-aineiden käytörajoituksen poikkeuksiin. Ja viljelijät tarvitsevat näitä torjunta-aineita, koska muuten menetetään kokonaisia satoja ja tämä asetus vuodelta 2009 se pyrkii siihen, että suojellaan ihmisten ja eläinten terveyttä ja myöskin suojellaan ympäristöä, mutta myöskin on pidettävä huolta maanviljelijöiden kilpailukyvystä. Ja näin ollen meidän täytyy kantaa vastuu, kun teemme päätöksiä, ja meidän täytyy muistaa viljelijät. Ja elintarvikehaskauksesta voin sanoa, että kuluttajien valistus on meille aina ollut tärkeä asia. Ja nyt 50 prosenttia elintarvikkeista menee haaskuuseen ja valistuksella voidaan saada jotain aikaan. Kiitos. Gracias, presidente. Gracias, señor. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, hyvä komission jäsen, minä haluaisin ottaa esille useamman seikan. Ensinnäkin te puhuitte tieteellistä näytöstä ja minä haluaisin tietää, miten te voitte varmistaa, että tämä näyttö on puolueetonta, kun kaikki tietävät, että tutkimusta tehdään yhä enemmän yksityisten toimista ja että siitä maksavat nämä suuret intressitahot. Ja voisitteko myös kertoa meille, mitä mieltä olette siitä, että päätöksiä tehtäisiin puolueettomasti, jos ajatellaan komission toimia glyfosaatin alalla tai hormonihäiritsijöiden yhteydessä. Komission toimet tekevät selväksi, minkälaista puolueettomuudesta on kyse. Ja kolmas kysymys, jonka haluaisin esittää, on miten aiotte varmistaa varvaisuusperiaatteen siinä vaiheessa, kun SETA astuu voimaan tai siinä vaiheessa, kun se ratifioidaan, jos se sitten astuu voimaan. Ja lopuksi kysyisin vielä mielipidettäne siitä, että YK on elintarvike oikeusesittelijä on äskettäin sanonut, että pitäisi luopua teollisesta elintarviketuotannosta erityisesti liittyen torjunta-aineisiin, koska hän sanoi, että teollinen tuotanto ei ole nykysukupolvien ja tulevien sukupolvien terveydelle myönteistä ja sillä on huono vaikutus tulevaisuuteen. Kiitos, Hausling. Ja, komissaari. Komission jäsen, kiitokset siitä, että olette tullut vieraaksemme. Tietenkin meillä on myös eh, kriittistä kriittisiä huomioita te tässä kerroitte menestyksestä, mutta minä en kyllä näe menestystä monillakin aloilla vielä. Ajatellaan vaikkapa nyt näitä antibioottiresistenttejä kantoja. Sanoitte, että niiden määrä on vähentynyt, mutta kun puhutaan sitten tästä lääkepaketista, niin miksei, miksei eläinlääkepakettia saada vihdoinkin kolmikantaneuvotteluihin? Miksei komissio aja asiaa tiukasti niin, että saadaan se menestyksekkäästi päätökseen. Eli kyllä tässä aika pitkään odotetaan eikä edistystä tule. Antibioottien suhteen tarvitaan vielä lisää neuvottelua, keskusteluja. Sen kyllä tutkimukset ovat osoittaneet hyvin selvästi. Sitten sitten torjunta-aineiden tieteellisesti perusteltuun käyttöön. No, ei tiedä aina ole täysin riippumatonta sekään. Esimerkiksi eh, EFSAn asiantuntijat, ovatko he sitten riippumattomia, ehm, kenen riippumattomuus tunnustetaan. Esimerkiksi glyfosaatti. Eh, tiedätte hyvin, että siitäkin on erilaisia kantoja. Sanoitte tuolloin, että lupa myönnetään 15 vuodeksi ehdoitta. Toivottavasti nyt myönnätte itsekin, että se oli suuri virhe. Ja kyllä meidän täytyy tällaisten lupamenettelyjen kriitikot ottaa vakavasti. Sitten odotatte että neonikotiinin kohdalta saadaan vakavasti otettavaa aineistoa. Ähm, sillä on merkitys myös biodiversiteetin vähenemiseen ja toivomme siksi, että otatte käyttöön rajoituksia. Sitten uudet kasvatusmenetelmät. Edelleen odottelemme teiltä äh, uusien kasvatusmenetelmien suhteen äh, lainsäädäntöehdotuksia monissa maissa. Ne jo tunnustetaan, monissa taas ei, ja komissio on kieltäytynyt tekemästä omaa työtään. Sitten lopuksi vielä komitologiamenettelystä. Minun mielestäni teidän ehdotuksenne ei ole oikea, että nyt ikään kuin sanotte, että hyväksyntämenettelyissä ei mitään tyhjää ja niin, niin edelleen enää hyväksytä. Miksi komissio vetäytyy vastuusta? Miksi Euroopan parlamentti ei saa kantaa omaa vastuuttaan? Näin voi sitten varmaan saada myös kansalaisilta lisää ymmärrystä eh, Brysselissä tehtäville päätöksille. Kiitoksia. Täällä on nyt 30 nimeä puhujalistalla. Agnew. Commissioner, thank you. Komission jäsen, kiitoksia. On aika turhauttavaa nähdä, että niin monet maantalousaiheet, niitä käsitellään eri valiokunnissa, mutta kiitoksia, että olette nyt täällä ja voimme sitten vähän täydentää tätä keskustelua. Te mainitsitte monia asioita. Ensinnäkin tietysti tämä antibioottiresistenssi. Minulla itsellä on 35 000 kanaa ja kolmen neljän kuukauden jähdään, että munantuotanto laskee ja kuolleisuus nousee. No sitten eläinlääkäri määrää antibiootteja ja sitten tilanne on ratkaistu. No jos en voisi tehdä näin, niin sitten olisin kyllä melkoisessa pulassa ja ymmärrän täysin, millaisia ongelmia, siis kansanterveysongelmia liittyy antibioottiresistenssiin. Jos me emme voi käyttää näitä aineita, niin se on todella epäreilua, kun ajatellaan tuote, tuontia maista, joissa ei ole näitä sääntöjä. Te puhuitte WHO, maailman terveysjärjestöön ja meidän pitäisi puhua VTOlle, eli maailman kauppajärjestölle, jotta voimme kieltää tuonnin maista, joissa käytetään näitä aineita, mutta me emme saa niitä käyttää. Sitten puhuttiin elintarvikehaaskauksesta. No, ovatko porkkanat liian pitkiä, liian paksuja, niitä voidaan heittää pois, mutta ongelma on se, että karjanrehun osalta täytyy olla jäljitettävyyttä, eikä tällaisia jätteitä voi käyttää sinne. Eli tämä liittyy nyt vähittäiskauppaan. No, tässä on kyllä aikamoista tekopyhyyttä. Me sanottiin, että proteiinia voi kasvattaa, mutta et saa käyttää sitten tuholaismyrkkyjä. Mutta jos tuholaismyrkkyjä ei voi käyttää, silloin menee haaskuuseen tätä tuotantoa. Tämä on näin yksinkertaista ja tekopyhää pyykkätään myöskin geenimuunneltuihin organismeihin liittyy tekopyhyyttä. EU-hun tuodaan paljon geenimuunneltua soijaa, kaikki syövät niitä, mutta Euroopassa niitä ei saa kasvattaa. No sinä kasvatat, se on niin. Ja sitten Ashworth ja olen täysin samaa mieltä kuin Ashworth tässä tuholaismyrkkäasiassa. Kiitos. Kiitoksia sitten Kiitos puheenjohtaja. Komissio on ottanut käyttöön uuden elintarvike hyvinvointi foorumin ja tarkoituksena on parantaa tilannetta Euroopan markkinoilla. Eli tämä markkina-asia on kyllä koko ajan maatalousvaliokunnassa esillä. Ja jos ajatellaan eläinten hyvinvointia, niin on aina lähdettävä liikkeelle markkinalainsäädännöstä. Aikooko asiasta vastaava komission jäsen ottaa tämän käyttöön? Miten tämä vaikuttaa teollisuuden tekniikkaan, jos ajatellaan lisäarvoa, mitä siellä tuotetaan? Niin tässä on aina näitä markkinasääntöjä edessä, jos ajatellaan sitä, minkälaisia seurauksia tietyillä käytäntöillä voi olla ihmisiin. Minä olen huolestunut tässä siitä, että EUlla on näistä katsantokantaa. Toisaalta ollaan huolestuneita näistä asioista ja sitten kuitenkin EU allekirjoittaa sitä sopimuksen sellaisen maan kanssa, joka pystyy näin tuomaan eh, sellaista lihaa, joka on peräisin eh, valtailta tiloilta, jotta voidaan vähentää kustannuksia ja tiedetään, miten näitä eläimiä siellä kohdellaan. Siellä käytetään valtavasti antibiootteja, eli meillä olisin kysyä, minkälaisia eh, terveyssääntöjä on näissä lihotuslaitoksissa, eikö pystytä huomioimaan sitä, että haluttaisiin vähentää tiettyjen vaarallisen pidettyjen tuotteiden käyttöä. Kiitos. Komission jäsen. Te voitte vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. 10 minuuttia. Okay, thank you very much. No hyvä. Kiitos paljon. Ensinnäkin, kylläpä tässä tuli koko joukko kysymyksiä. Tässä lähdettiin lintuinfluenssasta, puhuttiin kasviterveydestä, eläinterveydestä, elintarvikkeiden hävikistä, mutta lähdetäänpä nyt liikkeelle tuosta lintuinfluenssasta. Viime syksystä EU:ssa eh, e on ollut eh, lintuinfluenssaepidemia, joka on hyvin vakava villeistä luonnonvaraisista linnuista. Se on lähtenyt liikkeelle ja komissio on tehnyt päätöksen, jossa pyritään lievittämään näitä riskejä niin, että tämä virus ei pääsisi leviämään siipikarja tiloille ja Elintarviketurvallisuusviranomaiset ovat tehneet paljon työtä. Jäsenvaltiot voivat saada lintuinfluenssan torjunta toimiin tukea, esimerkiksi eläinten joukkoteurastustukea ja korvauksia viljelijöille, kasvattajille siinä tapauksessa, että tällaisiin laajamittaisiin teurastuksiin on jouduttu ryhtymään. Ja tehän tiedätte, että meillä on erityissääntöjä markkinatukitoimenpiteistä. Ja niin kuin mainitsitte, kun puhuitte kasvia eläinterveydestä, niin tietenkin, tietenkin mm, katsomme, miten voimme vahvistaa mahdollisuuksiamme sopeuttaa täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä tällä alalla ja meillähän on toimintasuunnitelma vuoteen 2019 asti niin, että saamme työn tehtyä niin, että saamme sitten koko työkalupakin ikään kuin käyttöömme. Ja tällä välin puhutaan mahdollisuudesta esimerkiksi elintarvikehävikki kysymyksessä parantaa yhteisiä toimiamme tämän foorumin kautta. Ja tietenkin Tarvitaan myös elintarvikehävikin mittausmenettelyä ja ihmisille pitää selittää asia. Myös muun muassa nämä parasta ennen päiväykset tai käytettävä ennen päiväykset ja tietenkin sitten elintarvikelahjoitukset voitaisiin ottaa mukaan tähän ja niitä voidaan käyttää. Ja tietenkin myös sitten eläinrehuksi käyttäminen. Andrew kysyi merkintäasioista ja tietenkin niin kuin tiedätte, olemme juuri valmistelemassa kertomusta näistä merkintäasioista. Tänään se on itse asiassa julkaistu, eh, niin kuin puhutaan eh, Elin, kun puhutaan alkoholijuomista, niin on julkaistu tänään, mutta niin kuin tiedätte, me tarjoamme siis tietoa ja se on tieteeseen perustuvaa tietoa ja sitten teollisuudella on aikaa yhden vuoden ajan vastata pyyntöömme ja näin voimme saada sitten tietoa myös vapaaehtoisista toimista, esimerkiksi näiden alkoholijuomien alalla nyt. Ja sitten tämän vuoden päätyttyä jatkamme keskusteluja yhdessä teollisuuden edustajien kanssa siitä, että mitkä olisivat parhaat toimet EU-tasolla. No, täällä puhuttiin hormonihäiritsijöistä ja glyfosaatistakin. Tehän tiedätte, että komission laillinen Mm, mandaatti on äh, toimia niin, että esimerkiksi kasvintorjunta-aineiden vaikutuksista on oltava tietoja. tällä hetkellä meillä on mahdollisuus kerätä mielipiteitä ja sitten sopia hormonihäiritsijöiden lopullisista kriteereistä. Ja seuraava askel keskusteluissa on sitten mahdolliset poikkeukset joita voidaan myöntää. Ja tällä hetkellä meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että lopulliset kriteerit, on äärimmäisen tärkeä asia. Tällä hetkellä kaikkein kiireisintä on todella sopia näistä lopullisista kriteereistä hormonihäiritsijöiden suhteen. Ja ehkäpä ne voitaisiin sitten äh, ottaa käyttöön myös muilla aloilla mutta me katsomme, miten näitä asioita sitten hoidetaan vasta tulevaisuudessa. Glyfosaatista haluan sanoa hyvin selvästi nyt, että Euroopan kemikaaliviraston lopullinen lausunto glyfosaatin äh, karsinogeenisyydestä äh, on tulossa ennen kesää. Eli me odotamme nyt heidän 15. marraskuuta, äh, tulkikorjaa 15. maaliskuuta kokouksensa tietoja ja odotamme todella sitten ekan lausuntoa. Te puhuitte tässä avoimuudesta ja riippumattomuudesta, mitä tieteelliseen todistusaineistoon tulee, mutta mehän olemme kaikki yhdessä vastuussa siitä, että luomme sellaiset olosuhteet, että tiede on riippumatonta ja avointa, läpinäkyvää. Ja minä olen valmis käyttämään hyvin paljon energiaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseen. Näin, että tässäkin talossa on tällä hetkellä glyfosaatista erilaisia kantoja. Yhdet ovat puolesta ja toiset vastaan ja mielipiteitä on erilaisia. Mutta entäpä sitten tiede ja tieteellinen näyttö? halutaan äh, äh, takuut siitä, mm, että me olemme äh, avoimia. Mielestäni meillä täytyy olla säännöt ja menettelyt. Tämä täytyy hyväksyä meidän kaikkien. Ja tietenkin meidän täytyy hyväksyä eri tieteellisten tahojen lausunnot. Joku viittasi YK raporttiin. Ja kyllä, YK raportit kannattaa todella lukea hyvin huolellisesti, mitä torjunta-aineiden käyttöön tulee. Mutta tuossa samaisessa kertomuksessa itse asiassa todetaan, että Euroopan unioni on maailmanlaajuinen johtaja ja esimerkki torjunta-aineiden sääntelyn alalla. Tämä mainitaan YK kertomuksessa, niin kuin hyvin tiedätte, eli maailmanlaajuisesti meidän käytäntömme ovat hyvä esimerkki kaikki torjunta-aineiden käytön alalla. Meidän sääntömme ovat hyvin tiukat ja me haluamme parantaa turvallisuutta tieteelliseen aineistoon perustuen. Sitten täällä mainittiin siemenet, siemenala ja eteneminen tällä alalla haluaisin sanoa, että tässä ihan vastikään asiasta keskusteltiin ja nyt jo on tulossa ehdotuksia ja me sitten jälleen kerran arvioimme siemen lainsäädäntöä ja sen modernisoimista. Tällä hetkellä voidaan todeta, että on hyvä jälleen kerran keskustella etenemisestä. Tällä hetkellä ollaan tosiaan vielä ö, arviointivaiheessa. Juu, ja sitten täällä mainittiin uudet teknologiat ja mahdollisuudet puhua esimerkiksi uusista kasvatusmenetelmistä. No meillähän on tämä neuvoantava mekanismi, Eli tällainen, kun tulee uusia maatalous- ja bioteknologia-alan menettelyjä, niin me valmistelemme tausta tietoasiakirjat ja tarkastelemme, miten EU voisi myös tällä alalla eh, luonnollisesti eh, tiukat standardinsa säilyttäen hyötyä uusista menetelmistä. Ja 28.9. Agri Food alan kansainvälinen laaja konferenssi järjestetään ja juuri uudet teknologiat tällä alalla. Ja tietenkin, anteeksi nyt nimenne, Ashford, juu, Ashfordilta tuli kysymys, hän korosti kovasti viljelijöiden tilannetta ja myös niitä riskejä, eh, joita eh, liittyy päätöksiimme, jos ne eivät perustu tieteelliseen aineistoon. Mutta vaikka nyt nämä hormonihäiritsijät, erittäin kattavat eh, vaikutusarviot on toteutettu ja ne osoittavat, mitenkä päätökset voidaan tehdä tasapainoisella, suhteellisella tavalla nämä vaikutusarviot. Voitte lukea ihan nettisivuiltamme ja näette, että komissio aina pitää silmällä kaikkia asian eri puolia, tieteellistä näyttöä, tasapainoista lähestymistapaa ja avoimuutta. Ja meidän täytyy jatkaa tällä täysin samalla linjalla myös tulevaisuudessa. Jotkut mainitsivat neonikotinoidin ja tämän käytön, fibronilin käytön ja sen, että, että siitä ollaan niin riippuvaisia, että siitä ei voi luopua. No, Nythän uusimmat tieteelliset innovaatiot arvioidaan aina kaksi vuotta rajoitusten käyttöönoton jälkeen. Ja juuri tällä hetkellä ollaan arvioimassa uusia tietoja näiden neonikotinoidien käytöstä ja marraskuussa 2017 meillä pitäisi olla jo taas parempi pohja jalkojemme alla. Ja tietenkin komissio sitten tekee ehdotuksia eh, näiden eh, käyttösääntöjen muuttamiselle siinä tapauksessa, että tälle on perusteita. No sitten täällä vielä mikrobiresistenssi mainittiin eh, ja me toimimme hyvin aktiivisesti. Meillä on tällainen terveysverkosto ja päätämme julkisen kuulemisemme. Ja kesäkuussa on tulossa sitten mikrobiresistenssistä AMRstä uusia toimintaohjeita ja Euroopan unioni todella torjuu AMR, parantaa, tukee tutkimus ponnisteluja ja tekee tietenkin yhteistyötä kansainvälisten tahojen, kuten maailman terveysjärjestön kanssa. Myös maatalous- ja elintarviketahojen kanssa ja tietenkin sitten kauppakumppaniemme kanssa käymme myös keskusteluja kansainvälisillä areenoilla. Meillä on vielä 23 nimeä listalla. Jokainen saa yhden minuutin puheaikaa. Ja haluaisin, että tämä kohta on hoidettu sitten puoli kymmenen mennessä. Kiitos oikein paljon, hyvä komission jäsen. Me haluaisin, minä haluaisin puhua hunaja-asiasta. Jos ajatellaan Euroopan unionin alueelle tuotua hunajaa, niin 20 prosenttia siitä on väärennettyä. Tämä on tutkittua teidän tutkimanne tietoa, antamaa tietoa, aivan uusin tietoon tämä. 30 prosenttia on kasvanut Kiinan tuonti viimeisen seitsemän vuoden aikana. 30 prosenttia 2014-2017, eli kolmessa vuodessa. Ee, hunajan hinta on puoliintunut. Tämä on suuri ongelma mehiläisen, mehiläisten hoitajille ja siksi meillä on kysymyksiä. Aiotteko paremmin valvoa ulkorajoilla hunajan tuontia? Onko tarkoitus jäljittää tämän hunajan kulkua EU:ssa ja onko tarkoitus ryhtyä dumppauksen vastaisiin toimiin Kiinan liittyen ja voitteko yhtyä siihen, että pyritään välttämään näitä sekoitettuja hunajia. Olisi tärkeää, että kerrottaisiin, että lopputuotteessa oleva hunaja on peräisin tarkalleen mistä. Pitäisi myös kertoa, mikä prosenttimäärä on eri hunajia siinä luomuhunassa tätä käytäntöä käytetään jo Saksassa. Kiitos. O 40 sekund. Jeśli każdy przedłuża 40 sekund, to po prostu nie ma możliwości. Te puhuitte 40 sekuntia liian pitkään. Jos kaikki tekevät näin, niin sitten emme saa kokousta päätökseen ajoissa. Sitten te Castro. Grazie, Presidente. Saroni. Kiitoksia. Pidän kiinni puheenjohtajastani. Komission jäsen, kiitoksia, että olette paikalla maatalousvaliokunnassa ja että voimme keskustella kollegoiden tavoin olen huolissani tästä komission aloitteesta, joka liittyy ravintomerkintöihin. Te varmaan tiedätte, että muutama päivä sitten kuusi monikanalista elintarvikealan yritystä, Unilever, Nestle, Coca-Cola ja muut, ne toimivat ja tukivat näitä niin sanottuja liikennevalomerkintöjä. Ja viime vuoden maalisku- toukokuussa me äänestimme tätä vastaan. Ja me olemme huolissamme, koska kuten sanoitte, me haluamme tiedottaa kuluttajia. Emme halua ehdollistaa kuluttajien valintoja näillä liikennevalomerkinnöillä. Siellä voisi olla merkittyä alkuperästä. Kahdeksan maata on jo säätänyt lakeja tästä aiheesta ja olisi hyvä, jos komissio teki tällaisen aloitteen. Eli tämä oli minun kysymykseni. Kiitos. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, très rapidement. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen hyvin lyhyesti, koska tämä asia on jo ainakin osittain mainittu kollegan toimesta. Muutama ajatus. Ensinnäkin puhuitte elintarvike hävikistä. Tämä on minulle tärkeä asia, mutta haluaisin erityisesti puhua niistä aineista, mitä käytetään maataloustuotannossa, eikä ainoastaan siellä. Haluaisin kiittää siitä, että tarkoitus on uudistaa komitologian käsittelyä. On tärkeää, että jäsenvaltiot todellakin tämän eh, aineasian ottaisivat käsitteen, mutta mitä näin aineisiin tulee, niin voisitko vähän tarkemmin kertoa, missä vaiheessa glyfosaattiasiaan otetaan kantaa? Sanoitte muutaman viikon kuluttua, mutta olisiko teillä vähän tarkempaa päivämäärää tämä kiinnostaisi? Ja sitten yleisemmin jatkossa aina kun puhutaan aineista, niin pitää tehdä ehdotuksia, jotka liittyvät tutkimuksiin ja innovaation tukemiseen. Ja ehdotusten pitää olla elinkelpoisia ja hinnaltaan mahdollisia ja tehokkaita, jos ajatellaan niitä tuotteita, jotka ne korvaavat. Monsieur le commissaire. Komission jäsen, kaksi nopeaa kysymystä. Ensinnäkin te puhuitte lyhyesti tästä Sylelä kysymyksestä. Ja tällä hetkellä tämä on erittäin keskeinen kysymys, koska Puljan, Korsikan, Etelä-Ranskan jälkeen, nyt sitten Balearit hyvin traagisella tavalla. Me tarvitsemme hyvin tiukkoja sääntöjä ja ei pidä sallia sitä, että paikallisviranomaiset löysäilevät. Minua nyt pelottaa, koska paikallisviranomaiset tällä hetkellä eivät halua kantaa vastuutaan. Mitä Euroopan komissio aikoo tehdä, jotta meillä olisi tiukat säännöt, erityisesti koskien tuotteita, jotka liikkuvat Balearien ja Manner-Espanjan välillä? Ja sitten nämä torjunta-aineet, joilla suojellaan viljatuotteita esimerkiksi satamissa, varastoissa ja laivoissa – Fosfiini on jo tappanut useita henkilöitä laivoilla. No, joku voi sitten sanoa, että se on sitten tämä liittyy työllisyysasioiden valiokuntaan tai kansantalouden valiokuntaan, mutta fosfiini on uhka kansanterveydelle ja palkansaajille. Dank u wel, voorzitter. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Komissio on varmaankin eh, tottunut siihen, että minä aina vaadin lisäsääntöjä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi, mutta nyt pyydänkin säännön poistamista. Komissio jo vuonna 2015 päätti, että että Meksikosta ei saa tuoda hevosen lihaa. Tälle oli erittäin hyvät säännöt, nimittäin, syyt, nimittäin mm, niin eläinten hyvinvointi kuin elintarviketurvallisuuskin. Kahden vuoden tutkimusten jälkeen Yhdysvalloissa, Uruguayssa, Argentiinassa ja Kanadassa meidän hyväksymissämme teurastamoissa vaikuttaa nyt siltä, että näitä eh, Euroopan tuotavia eh, eläimiä on pidetty aivan järkyttävissä olosuhteissa. Meillähän on ollut sääntö, että eläimen täytyy olla tallissa tai navetassa kuuden kuukauden ajan, mutta tämähän on eläinten kiduttamista, joten pyytäisin, että tämä sääntö poistettaisiin. Sehän liittyy eläinten eh, hyvinvointiin ja pyytäisin, että tämä hevosen liha-asia otettaisiin uudelleen käsittelyyn. Kiitos. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen siitä, että teet kovasti työtä näillä aloilla. Nyt puhutaan uudesta strategiasta mikrobiresistenssin torjumiseksi. Minä olen kyllä edelleen hyvin järkyttynyt siitä, että komissio ei ole onnistunut esittelemään uutta strategiaa EUn eläinten hyvinvointialalla. Me olemme pyytäneet sinua, sinulta tätä monta kertaa. Olet luvannut tukesi, monet muutkin komission jäsenet ovat luvanneet tukensa, mutta mitään ei tapahdu. Ja komissio kokonaisuutena kollegiona on vastuussa uusien ehdotusten tekemisestä. Marraskuussa puolitoista vuotta sitten hyväksyimme päätöslauselmaan, joka sai tuen 80 prosentilta MEPEistä. Eh, tässä vaadittiin uutta eläinten hyvinvointistrategiaa. No viime eh, kesänä näimme sitten skandaaleja Ranskan teurastamoista. Nyt olemme nähneet Hollannista, eh, Turkista eläinten, elävien eläinten kuljetuksia valtavan pitkiä matkoja. Jos komissio ei aio hoitaa omaa tonttiaan eli suojella sopimuksia, niin me joudumme sitten nostamaan passiivisuuskanteen tuomioistuimessa, koska meidän mittamme alkaa olla täysin. Me vaadimme toimintaa. Kiitoksia komission jäsen. Meidän täytyy torjua tietysti eläin- ja kasvitauteja ja sanoitte, että bioturvallisuutta täytyy parantaa ja totta kai olemme samaa mieltä mutta tämä on kiireellinen asia. Meillä on ilmastokriisejä ja tietyt lajit ovat uhanalaisia. Ja miten voidaan sitten torjua tällaisia kasvi- ja eläinterveysskandaaleita, niin meidän täytyy ryhtyä toimiin. Meidän täytyy rahoittaa tutkimusta ja kehitystä, jotta voimme torjua näitä tauteja, mutta en usko, että se riittää. Olemme keskustelleet mehiläisistä tiettyjen kollegoiden kanssa ja yritämme löytää ratkaisuja mehiläisongelmiin ja pari vuotta tästä on jo aikaa ja komissio ei vieläkään tehnyt asialle mitään. Ja haluaisin nyt tiedä, milloin komissio aikoo tehdä tälle asialle jotain. Kiitos. Pani poseł Demato. Pani poseł, bardzo proszę. Kiitos sitten Damaton. Kiitoksia komission jäsen. Komission jäsen Hogan hiljattain totesi, että komissio miettii sitä, että artikla 5 kumottaisiin päätöksestä, joka liittyy tähän Xylola fastidiosaan. Tämä artikla 5 liittyy siihen, ettei saa uudelleen istuttaa kasveja tälle saastuneelle alueelle. Eli pitääkö tämä paikkansa ja mitä kriteereitä sitten sovelletaan, kun ajatellaan uudelleen istutuksia tälle alueelle? onko EFSA tässä mukana vai ei. Ja lisäksi haluaisin korostaa sitä, mistä muutkin kollegat ovat puhuneet, eli eturistiriidat ja avoimuuden puute eurooppalaisissa virastoissa. Mehän tiedämme, että esimerkiksi riskiarviointikomiteassa on eturistiriitoja ja sitten on saatu, tiettyjä tutkimuksia on tullut suoraan jostain yrityksistä ja sitten puhutaan siitä, että täytyy suojella teollisia salaisuuksia. Pani poseł Aguilera. Sitten Aguilera. Gracias, presidente. Brevemente, señor comisario. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, hyvä komission jäsen. Voin täysin yhtyä siihen, mitä sanoitte. On todella harmillista, että tieteellistä tietoa kyseenalaistetaan. Jos emme lähde liikkeelle tieteestä, niin me joudumme ainoastaan katsomaan, mitkä Twitter-viestit eniten painavat. Ja minä luotan elintarviketurvallisuusviranomaiseen EFSAan, jonka täällä moni on kyseenalaistanut. Minä voin yhtyä siihen, mitä sanoitte. Muutama lyhyt kysymys. Jos ajatellaan elinlääkintä, lainsäädäntöä ja lääkitä rehua. Tämä, tätä asiaa on odotettu pitkään ja trilogia on tulossa. Voidaanko saada glyfosiitista jotain lisätietoa? että kyllä Balearella ollaan todella huolestuneita ksylellasta. Se on vakava asia. En tiedä, onko kaikilla muilla hallinnon tasoilla ryhdytty toimiin. Ehkä voisitte vahvistaa. Kiitos. Voorzitter, dank u wel. Commissaris, ik heb een vraag. Het gaat om het... Kiitoksia. Minulla on seuraava kysymys. Alankomaissa on lintuinfluenssaa ja meillä on äh, sitten vapaita kanoja ja meillä on 21 päivän sääntö. Ja kysymykseni on, emmekö voisi miettiä korvauksia, kun nämä viljelijät menettävät tuloja? Kyse on viidestä tuhannesta per viikko, tämä koski myös viime viikkoa. Ja parlamentissa tätä ei ole käsitelty, mutta haluaisin nyt tähän kuitenkin teiltä vastauksen. Kiitos. Sitten Hoibus. Kiitos. Komission jäsen, minullakin olisi lintuinfluenssaan liittyvä kysymys. Siinähän mm, kyse ei ole yksin omaan äh, siitä, että äh, tapetaan äh, sairastuneet linnut tulen baden Meillä ei itse asiassa ole mitään ongelmaa. Alasaksissa Saksan siipikarjaa tuotantokeskuksessa ei ole löydetty yhtään sairastunutta lintua, mutta silti joukkoteurastuksiin on ryhdytty. Kyllä tässä täytyy olla muitakin tartuntateitä kuin luonnonvaraiset linnut. Ehm, tilanteen, tilanne on todella kummallinen. Onko ylipäätään tarkasteltu, eh, voiko, eh, voiko esimerkiksi eh, rehu tai kuljetus olla tartuntateinä? No sitten te haluatte tästä mm, elintarvikealan konfe konferenssista, suuren innovaatiokonferenssin, mutta kyllä tässä todella täytyy puhua myös genomien jäädyttämisestä täyttää ja meidän on oltava me ajan tasalla. Kiitoksia. Mulțumesc scurt, domnule președinte, domnule comisar. În România și în statele din Estul... Kiitoksia, puheenjohtaja, komission jäsen. Romaniassa ja Itä-Euroopassa ollaan huolissaan tuotteiden laadusta, koska nyt on kaksi näistä standardeja tietyissä maissa. Eli sama tuote, samat markkinat, samat tuotteet, mutta sitten laatu on erilainen. Tiedän, että tästä on keskusteltu maaliskuun neuvostossa. Ja haluaisin nyt tietää, onko komissiolla jonkinlainen aikataulu, jotta tämä ongelma voidaan poistaa. Eli tuotteilla on erilaisia laatuja erilaisissa maissa. Se on ongelma. Ja sitten tuotelaadusta. Romaneissa sanotaan, että joskus juusto tehdään maidosta ja viini, viinirypäleistä. Eikö olisi sellaista mahdollisuutta, että tuote, joka on juustoa, sitä ei tehdäkään maidosta vaikka palmuöljystä, koska ei voida hyväksyä sitä, että tuote nimetään näin ikään kuin se sieltä jotain, mutta ei sitten sisälläkään. Estoy aquí. El pasado mes de diciembre este Parlamento... Joulukuussa parlamentti hyväksyi päätöslauselmalle ja muutetaan voimassa olevaa direktiiviä, jolla pyrittiin torjuntaan, torjumaan haitaisia eliöitä. Eli oli kylmä käsittely ja toisaalta rajatarkastukset, joita pitäisi höllentää, mutta miksi parlamentissa sanotaan näin ja komissio ei kuitenkaan hyvä kuuntele tätä, vaikka yli 300 ihmistä äänesti tämän puolesta. Ja sitten elintarviketeollisuus pyytää lainsäädäntöä liittyen food defense-asian. Tämä parantaisi kilpailukykyämme ja näin voisimme toimia todella hyvin bioterrorismia vastaan jos tämä ei maksa mitään ja siitä on hyötyä, miksi ei tehdä lainsäädäntöä tälle alalle? Sitten Dante. Kiitoksia. Komission jäsen kaksi kysymystä. Ensinnäkin epidemioiden seuraamukset Euroopassa viime vuosina. Mitä ne yhä useammin ja vuosittain tietyissä Euroopan maissa – on ongelmia kaupankäynnissä tiettyjen tuotteiden osalta. Kun ajatellaan siipikarjan kauppaa, niin eikö meidän pitäisi katsoa nyt VTOn suosituksia ja katsoa, ovatko nämä suositukset liian tiukkoja ja voitaisiko niitä käyttää tuonnin estämiseen kolmansissa maissa. Meillähän on tapauksia tietyissä kanaloissa, niiden kaupallinen tilanne on heikentynyt, vaikka ne kyseiset siipikarjat eivät mitenkään liity tähän skandaaliin. No sitten parlamentissa laaditaan tekstiä, joka liittyy vesitalouteen. Ja te olette muuttaneet tiettyjä termejä hevosten osalta. Ja esimerkiksi nämä rotukysymykset ovat kansainvälisiä. Euroopassa on vain tiettyjä rakenteita ja ettekö katso, että jos poistetaan näitä tunnuslukuja, niin se heikentää järjestelmäämme. Ja me kuitenkin halusimme näyttää näissä asioissa mallia muille. Ja hevonenhan on merkittävä hyötyeläin. Thank you, commissioner. Um... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Haluaisin palata glyfosaattiin. Ihan vielä yksityiskohtaan liittyvä kysymys. Viime vuonna komissio päätti pidentää mm, tätä lupaa puolellatoista vuodella. Komissio asetti glyfosaatin hyväksynnälle tiettyjä ehtoja. Yksi niistä oli se, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että kasvinsuojelutuotteet, jotka sisältävät glyfosaattia, eivät biotaloaminia sisällä. Tämä aine on äärimmäisen myrkyllinen ja vaarallinen kansanterveydelle. Voiko komission jäsen vahvistaa, että sellaisten torjunta-aine, glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden myynti, myynti, jossa on tätä toista entsyymiä, on lopetettu ja että tämän hyvin, hyvin myrkyllisen aineen myynti on täysin kielletty. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. De Castro puhui näistä liikennevalon merkinnöistä, eli odottelen teidän vastaustanne tähän kysymykseen. Sitten toinen kysymys. Eli mafiatoiminta, joka nyt on vahvistunut ja joka vaarantaa. Ja myöskin on hyvin paljon huijauksia elintarvikealalla useissa elintarviketuotannon vaiheissa. Eli tämä elintarvikemafiaan toimintaan pitää nyt puuttua Euroopan tasolla – Europol eh, ja Sante-pääosasto komissiossa ovat käsitelleet näitä ja esitin marraskuussa kysymyksen ja halusin tietää, mitä komissio tekee näille rikoksille, joita esiintyy elintarvikealalla. Ja komission jäsen Opulos yleisesti vain vastasi, että komissio taistelee järjestäytyntä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Eli kun ajatellaan kansalaisten terveyttä, niin ettekö katso, että olisi tarpeen luoda strategia, jotta voidaan torjua tätä elintarvikemafian toimintaa. Sitten Kuzmiuk. Hyvä puheenjohtaja liittyen tähän kysymykseen, jonka Buda esitti. Visegrad-ryhmän maat kysyivät näistä huonompilaatuista ruuista, mitä yritykset myyvät Keski- ja Itä-Euroopassa. Ei tämä ole mikään tekaistu syytös, vaan tätä asiaa on tutkittu. On ostettu äh, ruokaa Itävallasta ja 15 15 kilometrin päästä Slovakiasta ostettiin sama tuote, aivan samainen tuote, ja niissä oli kuitenkin erilaisia ainesosia. meillä on tästä asiakirja ja me voimme toimittaa ne komissioon. Mitä komissio aikoo tehdä tämän asian osalta ja koko komissio ryhtyä toimiin? Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Helmikuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa vedottiin biologisten torjunta-aineiden äh, Ähm, saamisesta markkinoille entistä nopeammin. Mitä komissio tekee, jotta nämä äh, biologiset äh, kasvin, äh, kasvia mm, muuttorjunta-aineet saataisiin mahdollisimman hyvin käyttöön? Te puhutte tässä esimerkiksi lintuinfluenssasta. Mitä komissio tekee niiden kauppasääntöjen alalla, ähm, joiden pitäisi kyllä olla voimassa mitä pikimmin? One minute. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Vertinu jūsų veiklą ir darbus ginant Europos vartotojų. Kiitoksia. Arvostan paljon työtänne, kun suojelette Euroopan etuja ja pari kysymystä. Ensinnäkin, mitkä ovat viimeisimmät tiedot, mitä tulee tähän afrikkalaiseen sikaruttoon? Onko komissio tehnyt suosituksia näiden alueiden osalta, joilla esiintyy tätä tautia? Ja sitten rehu, jossa on käytetty geenimuunneltuja organismeja. Parlamenttihan ei tukenut tätä komission ehdotusta, eli miten tällä alalla mennään eteenpäin? Ganz herzlichen Dank. Ich möchte Kiitos. No aivan ensin haluan sanoa, että en kyllä ole ollenkaan tyytyväinen tämän illan keskusteluun. Me sovimme, että esitämme kysymyksiä. Minä en ymmärrä nyt ollenkaan, että nämä samat kysymykset esitetään mm, täällä emmekä saa edes kunnollisia vastauksia. Ja Andriu Kaitis, kaksi kysymystä olen esittänyt teille. Toinen liittyy eläinten suojeluasetukseen ja toinen äh, Ähm, porsaiden kastrointiin. Minä olen esittänyt nämä kirjallisesti ja nyt käytämme mielestäni tätä kallisarvoista aikaa tänään ihan turhan päiten. Minä olisin halunnut saada tässä vastauksia teiltä, enkä vain kuulla näitä jaaritteluja kollegoilta. Kiitos. Um, Kiitoksia. Olisin halunnut kuulla, mitä sanoitte aikaisemmin, mutta täällä nyt ei näköjään pystytty järjestämään näitä kokouksia kunnolla, koska minun piti olla täysistunnossa. Itse olen hiukan skeptinen, mutta minun piti kuitenkin siellä olla. Ja te sitten ette pystyneet järjestämään tätä salia niin, että ne, jotka ovat tässä valiokunnassa, pääsevät tänne nopeasti. Kun olin koulussa, siellä oli pari kotirouvaa, jotka onnistuivat toimimaan niin, että englannin luokka ja matematiikan luokka olivat vierekkäin, mutta te ette pysty järjestämään edes tätä. No paljon täällä on kysytty nyt lintuinfluenssasta ja siitä, miten se vaikuttaa siipikarja-alaan ja miten se tulee vaikuttamaan kielteisesti vielä tulevaisuudessa, kun näitä on merkintöjä ja muuta. Mitä pitkän aikavälin ratkaisua teillä on? Ehkä te vastasitte tähän jo, mutta en tiedä, koska tein työtäni. Ja se on ikävä, että ne, jotka täällä järjestävät kokouksen, eivät pysty hoitamaan töitä kunnolla. Ferrand. Oui. Monsieur le commissaire. Monsieur... Hyvä komission jäsen. Kahdessa vuodessa kaksi lintuinfluenssaa, mutta tätä ei kuitenkaan ollut lounaassa. Siellä käydään lomalla, mutta siellä myös 20 000 Ankartin tai sorsauduttiin eh, teurastamaan. Tämä oli valtava määrä rahaa ja työpaikkoja. Miten voidaan varmistaa, että kolmatta kertaa näin ei käy? Olemassa ratkaisuja, mutta ette ole niitä maininnut. Jos ajatellaan esimerkiksi eh, kuljetuksia, mutta toinen asia on se, että teollisessa laitoksessa ei pidä olla liika populaatiota. Tähän haluan vastauksen. Takkula. arvoisa <clears throat> puhemies Hyvä komissaari, kaksi kysymystä koskien tätä antimikrobiresistenssiä. Antimikrobiresistenssin tärkeys on noterattu myöskin yhdistyneiden kansakuntien päätelmissä ja on myös meillä korkealla agendalla. Onko antimikrobiresistenssi millään tavalla mukana nykyisessä kauppakeskustelussa ja jos ei, mitkä ovat mahdollisuudet saada sitä osaksi neuvotteluja? Toiseksi, onko Pohjois-Euroopan ja Suomen kotieläintuotantomalleja käytetty referenssinä siitä, miten eläimiä voidaan pitää ilman suurempaa lääkeainekäyttöä? Pani poseł Girling. Thank you. Yes, most. Girling. But I'd just like to. Niin, palaisin vielä komitologiaehdotukseen. Niin komission jäsen, tämä hiljattain julkistettu ehdotus vaikuttaisi hyvin paljon politiikan aloihin, joista te vastaatte. Tämä on tärkeää tälle valiokunnalle, mutta Juncker on nyt tätä vienyt eteenpäin. Ja tätä on käsitelty sitten oikeudellisten asioiden valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Eli mihin toimin te olette ryhtynyt omassa pääosastosanne, jotta voidaan varmistaa, että elintarvike- ja maatalousalan huolenaiheita kuullaan. Ja komitologia, se kuulostaa tosi tylsältä ja sitä se usein onkin, mutta siitä on tulossa yhä tärkeämpää. Ja sillä tavalla me nyt sitten toimimme jossain mielessä, koska on niin paljon delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä lainsäädännössä, että meidän kaikkien täytyisi kiinnittää komitologian paljon enemmän huomiota. Ja haluaisin tietää, mitä komissio tekee auttaakseen meitä tässä prosessissa. Kiitoksia. No niin, tässä nyt sitten 33 henkilöä käytti puheenvuoron enemmän kuin oli suunniteltu, mutta meidän pitäisi sitten ehkä kokoontua tai tavata hiukan useammin komission jäsen koska teidän läsnäolojen on kovasti kysyntää. Noichel ja Flanagan, kuulin mitä sanoitte ja panin sen merkille ja pyytäisin, että teidän tiiminen sitten komission jäsen pani nämä kysymysmerkillä, Voitte ehkä vastata niin sitten kirjallisesti. Ja jos haluatte, niin voitte sitten toimittaa kirjallisia kysymyksiä sihteeristöllemme ja me toimitamme sitten eteenpäin komissioon. Olimme varanneet puolitoista tuntia, kuvittelimme, että se olisi riittävästi, mutta ehkä meidän täytyy nyt vain edetä, eli komission jäsen Ehkä voisitte vastata muutamaan kysymykseen ja loppuihin voitte sitten toimittaa vastaukset kirjallisesti. Olkaa hyvä. Okei, okay, thank you very much. No, kiitos paljon. Sopii puheenjohtaja. Ensinnäkin voimme mielellään järjestää kahdenvälisiä kokouksia teidän ja minun välillä. Näin pääsemme todella pureutumaan yksityiskohtiin halutessanne koska kyllä te voitte kuvitella, minkälainen kysymys vuori minulle äsken tuli tuossa eteeni kiivettäväksi. Ja mm, nämä ovat kaikki teille tärkeitä kysymyksiä. Jokainen teistä esitätte kolme neljä kysymystä. Miten ihmeessä minä pystyn kaikkiin niihin vastaamaan? Kyllä olisi hyvä, että meillä olisi tällaista rakennellumpaa vuoropuhelua, mutta tosiaan olen myös valmis pitämään kanssanne kahdenvälisiä kokouksia mielellään niin ja kirjallisiin kysymyksiin ne voimme myös vastata. Ja jos sallitte, niin nyt vastaan hyvin lyhyesti, koska aika ei nyt ole mennä yksityiskohtiin. Lähdetäänpä hunajasta liikkeelle. Ensinnäkin sanon, että polkumyyntimekanismi on komission jäsen Westerin käsissä ja saa nähdä, miten nämä polkumyyntimekanismit Mm, asiat ylipäätään ähm, hoidetaan sitten sitä kautta, ne eivät kuulu minun tontilleni ollenkaan, mutta Totta kai jäljitettävyys on tärkeä kysymys ja tuontivalvonta, kun nyt puhutaan äh, äh, hunajasta, jota on laimennettu sokerilla tai joka on väärennettyä. Ja niin kuin tiedätte, ensimmäinen kolmatta äh, yhteisen tutkimuskeskuksen Hunaja kertomuksessa, raportissa mm, on tietoa asiasta. Sehän on julkaistu myös komission nettisivulla tämä yhteisen tutkimuskeskuksen kertomus, mutta olen valmis keskustelemaan kanssanne hunajasta muutenkin. Sitten Paolo Di Castro kysyi elintarvikkeiden merkinnöistä. Tietenkin kuusi teollisuuden edustajatahoa on näistä merkintäasioista antanut vastauksensa. Meillä on tietenkin hyvin monia eri toimia ja toimijoita ja nyt tänä vuonna komissio tulee vielä ähm, valmistelemaan kertomuksen, jossa pohditaan erilaisia mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja elintarvikesisällön merkitsemiseksi ja tämän näiden merkintöjen esittämiseksi. Ja näissä yhteyksissä käsittelemme asiaa täysin kokonaisuutena. Se on hyvin tärkeää. Sitten muutama sana tässä, tästä Xylella fastidiosasta. Kyllä, ensinnäkin kiinnittäisin huomionne siihen, että Xylella fastidiosa Siihen kohdistuu hyvin, hyvin tiukkoja toimia Euroopan unionissa, valvontaa ja muuten. Sääntömehän ovat erittäin, erittäin tiukat. Ja ongelma on nyt täytäntöönpano, näin se nyt vaan on. Pitkiä keskusteluja on käyty Italian paikallisia alueviranomaisten kanssa juuri näistä täytäntöönpanomääräysten ja sääntöjen täytäntöönpanokysymyksistä. Te tiedätte tämän oikein hyvin. Ja nyt me päätämme, että hyvä, kaikki hyväksytty. Tämä kaikki, nämä kaikki suositukset ovat täysin tieteeseen perustuvia ja nyt meidän on saatava tuo täytäntöönpano hoidettua, koska muuten tämä ei johda mihinkään hyvään. Se, että me täällä vaan juhlapuheessa asiasta puhumme, ei kyllä kentällä auta yhtään. Eli meillä on oltava siellä kentällä tehokkaita toimia. Tällähän hetkellä Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja myös Saksassa yksittäistapauksia on havaittu. Jopa ähm, Fär-saarilla me tiedämme, että tämä äh, leviäminen on estettävä. Ja äh, täytyy rajoittaa relevanttien kasvien vientiä ja tuontia, mutta meidän, meillä täytyy siellä kentällä olla sitten toimintakykyä, jos tätä verrataan vaikkapa eläin mm, terveyskysymyksiin, siis tätä kasviterveyskysymystä, niin käsittely on erilaista. Me, meidän on hyvin yksityiskohtaisesti ministeritasolla keskusteltava siitä, miten sillellä voidaan torjua myös muita tauteja, koska ilmastonmuutos tuo mukanaan suuria ongelmia tällä alalla, tälläkin alalla. Mainitsitte sitten sen, miten maanviljely ja, ja myös jalostusalalla – työntekijät altistuvat torjunta-aineille. Meillähän on tässä myös tarkat säännöt ja myös työntekijöille tiedottaminen ja heidän valistamisensa on tärkeää ja työterveys ja turvallisuus koskee tai kuuluu Marian Taissenin kollegani tontille. Yhdessä puhumme näistä asioista toki ja juuri ennaltaehkäisy- ja suojelutoimet ovat hyvin tärkeitä ja jälleen kerran täytyy puhua työntekijöiden tiedottamisesta ja täytyy rohkaista jäsenvaltioita toimimaan tehokkaasti siellä kentällä. Jotkut mainitsivat eläin, eläinten hyvinvointia ja eläinten terveysstrategiaa asian. Anteeksi vaan, mutta en minä ole luvannut mitään uutta eläinterveys- eläinhyvinvointistrategiaa. Minä lupasin, että eh, toteutamme sitoumukset, joita on aiemmin tehty, koska näin ei vielä ollut. Ja nyt olemme itse asiassa 13 yhdeksästä toimesta jo toteuttaneet, jotka olivat vielä avoimia 2020 eh, 13-15 eläinten hyvinvointistrategian puitteissa. Minä olin sitoutunut näiden hoitamiseksi tämän vuoden loppuun mennessä ja tulen sen myös hoitamaan. Ja kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista, niin eh, teurastus, kuljetus, eh, kaikki, kaikki asiat, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin, eh, täytyy hoitaa yhtenä kokonaisuutena ja täytyy rohkaista jäsenvaltioita seuraamaan sääntöjä, ohjenuoria ja täytäntöön panemaan myös sellainen valvonta, joka tukee eläinten hyvinvointistrategiaa sen ansaitsemalla tavalla. Te oikein hyvin tiedätte, että käymme keskusteluja eläinten hyvinvointikysymyksistä kauppakumppaniemme kanssa, kolmansien maiden kanssa aina joka kerta, joka kerta ja tietenkin keskusteluja käydään myös VTOn puitteissa, mutta eläinten hyvinvointistandardit ovat globaalisti huomattavasti alhaisemmat kuin meidän standardimme. Ja meillä on ongelmia tällä alalla, mutta me pyrimme samaan aikaan maailmanlaajuisella tasolla kumppaneita, jotka ymmärtäisivät asiat meidän tavallamme ja tietenkin maailman terveysjärjestön kanssa myös ja niin edelleen. Ja pyrimme VTOssakin tietenkin saamaan sitten liittolaisia tälläkin alalla. Jotkut mainitsivat täällä hevosen lihan tuonnin. Meillä on hyvin, hyvin tiukka, tiukat määräykset hevosen lihan tuontia koskien ja tarvitaan äh, tämä äh, uusia virallisia tarkastuksia koskeva asetus, äh, joka tulee olemaan huomattavasti tiukempi. Näin tällainen niin kutsuttu agrimafia saataisiin kuriin. Tämä ei ole siis minun keksimäni niin sana, vaan teidän kyse on kuitenkin rikollisuudesta ja he käyttävät erilaisia välineitä, mutta meillä on tietenkin myös käytössämme Europol ja tulliviranomaiset ja niin edelleen tämän asian torjumiseksi. Ja tämä uusi virallisia tarkastuksia koskeva asetus tulee olemaan hyvin, hyvin tärkeä väline, joka luo myös muita uusia IT-välineitä ja alustoja käyttöömme niin, että kaikki toimijat yhdessä voivat tällaista niin kutsuttua agrimafiaa yhtenä rintamana torjua. Jotkut puhuivat täällä ikään kuin tuplastandardeista. Tiedätte, että komission jäsen Jourova erityisryhmässä käsittelee asiaa. Haluaisin, että tietonne toimittaisitte komissiolle ja todisteet, mutta ensin haluaisin kuitenkin muistuttaa, että Tämä on suoraa jäsenvaltioiden toimivaltaa. Suoraa jäsenvaltioiden toimivaltaa. Puola, Romania, Slovakia, Unkari. Tehkää jotain, pyytäkää hallituksianne toimimaan aktiivisesti. Me olemme tietenkin valmiit tutkimaan näitä tapauksia, mutta No, toimittakaa meille materiaalia, toimittakaa meille todistusaineistoa, älkää puhuko vain yleisellä tasolla ja, kom- ja syyttäkö komissiota. Anteeksi nyt vaan, mutta ei se nyt ihan noinkaan käy. Kyllä meillä ihan tarpeeksi on asetuksia ja määräyksiä. Ja tietenkin haluamme rohkaista kuluttajajärjestöjä myös kansallisesti hoitamaan oma roolinsa aktiivisesti niin, että voidaan esimerkiksi torjua tällaista, että elintarvikkeet eivät olisikaan samanlaatuisia eri maissa. Eh, sitten on puhuttu kasviterveydestä, esitetty kysymyksiä tästä jäähdytysjärjestelmästä eh, ja komission eh, täytäntöönpanodirektiivissähän itse asiassa tätä on ehdotettu ja mitä tulee sitten ei-EU-maihin, voi olla myös muita käsittelyjä kuin tämä kylmä käsittely ja muiden kuin, tai siis kolmansien maiden täytyy kertoa, millä tavalla elintarvikkeet on käsitelty ennen EU-hun tuontia. Ja jos jotain epäilyksiä on, niin tuontivalvontaa kiristetään. Tällainen kylmäkäsittely ei toimi kaikkien tuotteiden kohdalla, koska jotkut kärsivät kylmästä. Esimerkiksi tietyt sitrushedelmät, tietyt paprikat ja niin edelleen. Ja tietenkin me katsomme, että miten mm, sääntöjä vielä saadaan tiukennettua. Jotkut puhuivat täällä teknisestä lainsäädännöstä, on ainakin ja tietenkin äh, eläinten äh, kasvatusmääräykset äh, vaativat sen, että eläimet on kasvatettu EU-määräysten mukaisesti. Ja se, että jalostustodistus on kunnossa, on hyvin tärkeää, mutta Esimerkiksi juuri hevoseläinten kohdalla, joihin täällä eh, viitattiin, meillä on tällainen hevospassi, mutta joka tapauksessa eläinten kasvatusmääräyksemme eh, eh, ovat osa myös asetusta ja tietenkin siihen liittyviä delegoituja säädöksiä. Ja kun ajatellaan vaikkapa jatkuvuutta ja Jotkut mainitsivat sitten biologisten torjunta-aineiden käytön. Komissio pitää näitä toimia erittäin tervetulleina ja haluamme mielellämme nopeuttaa tällaisten ympäristöystävällisten aineiden ja tuotteiden käyttöön ottoa. Ja tässä tarvitaan tietenkin erityistoimia sitten. Viittasitte myös afrikkalaiseen sikaruttoon täällä ja toteaisin, että jos sallitte vasta nyt äh, omalla kielelläni. NiinIjas vyriaus, jos žemės ūkio ministru apie galimybės e, e, padėti jiems. E, Latvian maatalousministeri puhui siitä, miten voidaan auttaa ratkaisemaan tämä vaikea tilanne, sillä afrikkalainen sikarutto kylläkin riehuu kyseisessä maassa yksi suuri tila on sellainen, että siellä ei kasvateta eläimiä muuhun kuin siihen, että halutaan geneettistä materiaalia sieltä emakoilta ja siksi nyt halutaan lisää varoja halutaan jousto toimia ja tarkoituksena on ministeritason konsultaatiota käydä joko toukokuussa tai kesäkuussa, jotta voidaan miettiä, mikä strategia voitaisiin ottaa käyttöön. Te puhuitte geneettisesti muutetuista tuotteista ja meidän ehdotuksemme on jatkossakin pätevä Harmi, että Euroopan parlamentti sen on hylännyt, mutta neuvosto siitä vielä neuvottelee. Eli kyllä geneettisesti muunnettu rehu on käytössä kaikkien maiden toimijoiden toimesta meillä on olemassa tiedot, jotka tämän osoittavat ja siksi on hyvin vaikea nyt tässä pelata tällaista kaksinaista peliä. Nyt on pelaaminen lopetettava. Meillä on ehdotus, jonka pohjalta jäsenvaltio voisi päättää, että se kieltää GMOiden käytön rehun, rehuna. Me olemme antaneet ehdotuksen, mutta kukaan ei halua sitä hyväksyä. Ja näin mahdollistetaan GMO-viljely tietyissä jäsenvaltioissa. Tähän asti ei komitologiassa ole kovinkaan edistytty tämän asian osalta. Ja sitten voidaan vastata kysymyksiin kyllä kirjastot kahden välisesti vielä tämän lisäksi, sillä meillä on valtava määrä näitä kysymyksiä. Niin hyvät naiset ja herrat. Tämä oli pitkä kokous, meillä oli paljon kysymyksiä. Ehkä meidän pitäisi tavata vähän useammin, eli meidän täytyy nyt sitten päättää tämä kokous, mutta ei vuoropuhelua. Eli lähettäkää näitä kysymyksiä eteenpäin, jotta voimme saada niihin kirjallisia vastauksia. Ja sitten kysymys teille. Lähettäkää siis kysymyksenne kahden päivän sisään sihteeristöön ja me toimitamme ne sitten eteenpäin komission jäsenen sihteeristölle ja saamme sitten parin viikon sisään vastauksia. Vuoropuhelu on kattava keskustelu, jota käydään. Tähän meni nyt enemmän aikaa kuin oli suunniteltu. Pyydän anteeksi. Emme saaneet tätä päätökseen puoli yhdeksältä, mutta vaikka ei olisikaan muita asioita esityslistalla, niin ei tässä olisi ehditty etenemään nopeammin. Me edustamme sekä tuottajia että kuluttajia, eli kiitoksia komission jäsen. Haluaisin kiittää niitä, jotka tekevät yhteistyötä kanssanne ja tehkää työtä meidän kanssamme ja jatketaan tätä vuoropuhelua. Kiitos. Kiitos. proszę się nie obrażać, e, jeśli chodzi o naszych gości, bo my przechodzimy już do... Minäkään loukkaantuko, mutta meidän täytyy nyt siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli seuraavaksi meillä on koneäänestyksiä. Ensin lausunto, joka liittyy Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöön ottoa. Itse olen valmistelija ja olen itse laatinut kolme tarkistusta ja sitten teiltä on tullut 64 tarkistusta. Ja tämän äänestyksen kautta voimme sitten tarkastella komission ehdotusta, tai ehkä voitaisiin jopa vetää pois tiettyjä komission ehdotuksia, jotka liittyvät tariffien alentamiseen. Tämä on hankala kysymys. Tämä on vaikea lausunto, koska tiedämme, että meidän täytyy auttaa Ukrainaa, mutta toisaalta täytyy kuitenkin muistaa, mitkä ovat meidän tuottajiemme edut. Ja täytyy muistaa myöskin se, että tukemme tulee olla tehokasta. Eli sitten äänestämme. Eli ensimmäinen tarkistus, eli että hylätään komission ehdotus. Tämä on tärkeä tarkistus. Eli nyt äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä. Siis kyseessä on tarkistus neljä. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Kollega? Mikrofoni. Mikrofoni. Euh, SDn pitää ottaa kortti pois, sillä siellä on yksi äänestäjä liikaa. SDn ah, yksi varaisen. Takula. Takula. Yeah, such a, sorry about that, but I find out that my... Anteeksi vaan, mutta havaitsin, että äänestyskorttini on täysistuntosalissa, eli voinko ehkä käyttää kättäni? będziemy brać to szczególnie pod uwagę, gdyby było jakieś niejasne. Otamme teidän äänenne huomioon, jos tulee jotain epäselviä tapauksia. Eli ilmeisesti muita kysymyksiä ei ole. Bove siellä käy juuri paikalleen. Eli äänestys alkaa tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Ja Takkula äänesti sitä vastaan. Seuraavaksi tarkistus 5. Äänet puolesta. Nyt siis ihan tavallinen käsiäänestys. Eli puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistus. Tarkistus 6. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 7. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 8. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Ahaa, nyt täytyy tarkistaa sähköisesti. Tarkistus 14. Eli tarkistus 14, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 15 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. 22 puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta hylätty. Hyväksytty. Sitten 28 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 21. Hyväksytty. Siis ka- tarkistus 27. Ei kun, ei kun 29. Niin, 29 äänestys alkaa. Hetkinen. Siis tarkistus 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 30. Puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta Va, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 36 puolesta hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 41 puolesta hyväksytty. 42. No, tarkistetaan 41. Tarkistetaan se sähköisesti. Äänestys alkaa, siis tarkistus 41. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 42 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta. Siis 44. Hyväksytty. Tarkistus 45. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 46. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 47. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 48. Puolesta 48. 48. No, äänestetään sähköisesti. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 49 ja 51 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti tarkistus 51. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 1, 53, 54 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta Siis 56 ja 57 yhdessä puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus

Tarkistus 3. 61. Hetkinen. Jos täällä on meppejä eri ryhmistä, niin tiedämme, että tämä menee läpi. Eli, siis tarkistukset 2, 58, 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistukset 361, Siis nämä kaksi tarkistusta 61 ja 62. Näin puolesta. Hyväksytty. Sitten tarkistus 63. Sitten 64 puolesta vastaan Hylätty. Pitäisikö tarkistaa? Tarkistus 65. Äänet puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten loppuäänestys, lausunto näin korjattuna. Agnew, olkaa hyvä. Chairman, can I just... Puheenjohtaja, voisitteko palata tarkistukseen yksi ja kolme ja 61 koska ne olivat yhdessä minun äänestyslistassani, mutta te äänestytitte 61 ja 62 tarkistuksista yhdessä. Siis onko minulla tässä nyt listassa joku virhe vai ei? Siis kolmosesta ei kyllä toimitettu äänestystä lainkaan. Se on omanne sitä paitsi, puheenjohtaja. Bo tutaj e, e, moi koledzy, którzy to analizują, e, powiedzieli, że tak, e, także e, ufajmy kollegani ovat nyt analysoineet tilannetta ja sanovat, että kyllä äänestimme. Eli minä luotan asiantuntijoihimme. Eli nyt äänestämme sitten koko lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Täällä on erilaisia kantoja, mutta tämä oli hankala lausunto. Täytyy katsoa, mitä ulkoisen valiokunta tekee ja ei nyt ihan vielä onnitella valmistelijaa. Eli kiitoksia. Sitten seuraava kohta esityslistalla. De Castro on kärsivällisesti odottanut. Hän on valmistelijamme. Eli keskustelemme koontiasetuksesta. Eli alustan tämän asian nyt lyhyesti. Tai ei, kyllä De Castro hoitaa sen paremmin, eli te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kollegi so... Kiitoksia. Kollega, tiedän, että kello on paljon, mutta Tarvitsen muutaman minuutin. Eli koontiasetusehdotus on hyvin, se liittyy monimutkaisen hallintoon ja tällä tavalla voidaan parantaa suurimpia ongelmia, joita viljelijöillämme on ollut nyt kolmen ensimmäisen soveltamisvuoden aikana. Eli pidämme hyvänä sitä, että Euroopan komissio on tehnyt aloitteen tähän suuntaan, mutta parlamentin täytyy tehdä tästä komission ehdotuksesta kunnianhimoisempi. Ja meillä on kaksi päätavoitetta. Eli haluamme yksinkertaistaa menettelyitä ja vähentää byrokratiaa. Ja Albert Dessin kanssa olemme halunneet määritellä yleisiä suuntaviivoja, jotka kaikkien poliittisten ryhmien koordinaattorit ovat hyväksyneet. Eli jotta voidaan taata se, että valiokunnallamme on merkitystä lopputuloksessa, niin olemme pyrkineet selkeästi mitattaviin tuloksiin. Ja komissaari Hogan viime helmikuussa totesi, että hän oli hyvin huolissaan liittyen parlamentin ja neuvoston muutosehdotuksiin, kun ajatellaan, miten nämä kolme toimintaa voivat saada aikaan sovun ja että paketti saataisiin astumaan voimaan ensimmäinen tammikuuta 2018. Muussa tapauksessa mehän haluamme kiinnittää huomiota yksinkertaistamiseen, emmekä millään tavalla halua lähteä avaamaan yhteisestä maatalouspolitiikasta aikaansaatua sopimusta. Eli näin voimme ylläpitää vakautta, jota viljelijämme tarvitsevat. Ja sitten ihan numerisesti ajateltuna 49 tarkistusta tuli Dessiltä ja minulta ja ne liittyvät runsaaseen 30 erityistoimeen. Eli tässä on odotettu näitä Haukanin ehdottamaa 31 toimenpidettä. No sitten sisällöstä. Me olemme pyrkineet yksinkertaistamiseen, organisointiin ja riskienhallinnointiin. Ja myöskin komissio on puhunut näistä ongelmista, kun se esitteli kontiasetuksen. Ja olemme työntäneet työstäneet näitä asioita ja yritimme saada aikaan kantoja, joiden kautta voidaan edetä todella ja kourin tuntuvasti, kun ajatellaan näitä kolmea asiaa viljelijöiden osalta, eli yksinkertaistaminen, organisointi ja riskien hallinta. Komission ehdotus on hyvä monessa puolessa, mutta ei kuitenkaan kaikissa. Tämä on oikea suunta, mutta Kunnian himoa puuttuu edelleen, varsinkin kun katsotaan, millaisia kokemuksia on nyt saatu kahdelta vuodelta ja kun on sovellettu vuoden 2013 uudistusta. Hallinnollisesti ja byrokraattisesti tulokset eivät ole riittäviä ja meillä on epäilyksiä tiettyjen toimien, kuten vihertämisen suhteen, ja meidän täytyy katsoa, millaisia välineitä meillä on, jotta voidaan puuttua kriiseihin markkinoilla, joita on viime vuosina esiintynyt. Meillä on kaksi näkemystä, jotka olivat hyvin erilaisia sävyltään. Ja meillä on nyt sitten ehdotus, jotta voidaan paremmin tarjota vastauksia näihin ongelmiin, joihin komissio on ehdottanut näitä ratkaisuja. No nyt kun puhutaan aktiivisesta viljelijästä, niin kyse on siitä, että ei pidä unohtaa avoimuutta ja tehokkuutta. Sehän on yhteisen maatalouspolitiikan pohjana. Ja me tiedämme, että tietyissä jäsenvaltioissa on ollut täytäntöpano ongelmia, mutta uskomme kuitenkin, että meidän täytyy antaa tukea vain niille, jotka ovat sen ansainneet. Tämä on asia, josta keskusteltiin hyvin paljon ennen vuoden 2013 uudistusta, ja meidän ei kaikkea pidä lähteä avaamaan uudelleen. No sitten yksinkertaistamisesta. Olin keskustellut Dessin kanssa ja yksinkertaistaminen hallinnossa ja jäsenvaltioissa tarvitsee yksinkertaistamista ja meidän täytyy vauhdittaa menettelyitä. Kyse ei ole pelkästään byrokratian vähentämisestä, vaan meidän täytyy antaa enemmän varmuutta viljelijöille koskien heidän investointiensa aikataulua ja valtion toimia. Sitten vihertäminen. tästä on puhuttu hyvin paljon ja on epäilty vihertämisen tehokkuutta. Ja olemme yrittäneet katsoa, millä tavalla voidaan yhdistää ympäristön roolin korostaminen. Ja me olemme ottaneet mukaan myöskin alaiset viljelmät ja palkokasvit ja muitakin yksinkertaistamistoimia on tulossa. Esimerkiksi 15 hehtaaria on raja, jonka yli tarvitaan erityissäännöksiä. Ja sitten 30 hehtaarin raja poistetaan niiltä maatiloilta, joissa viljel- viljelystoiminta on jo ympäristöllisesti kestävää. Näillä ja muilla toimilla voidaan päästä merkittävällä tavalla eteenpäin ja voimme helpottaa viljelijöiden elämää, erityisesti pienviljelijöiden elämää. Ja lisäksi ei voida pitää suurena tilaa, jolla on 11 tai 12 hehtaaria. Ja olemme laatineet tarkistuksen, joka liittyy viljelijöiden ympäristötoimiin ja meidän pitää laajentaa ympäristöpalveluita, mutta kuitenkin vähentää hallinnollisia kustannuksia. Meidän pitää muistaa palkokasvien merkitys, mutta meidän täytyy myöskin pyrkiä siihen, että voidaan vähentää ulkois, riippuvuutta ulkoisesta proteiinista. No sitten meillä on ratkaisu, joka liittyy maaseudun toimien jatkuvuuteen. Esimerkiksi vuosina 2014-2015, silloin kun uudistettiin yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin silloin oli katkoksia toiminnassa. Ja siksi ehdotamme, että vanhoja hankkeita voidaan siirtää tähän uudelle ohjelmointikauteen. No sitten Michel Dantin, hän käsitteli näitä asioita vuonna 2013 uudistuksen yhteydessä, niin hänen kanssaan olemme katsoneet hiukan työryhmän johtopäätöksiä, joka käsitteli maatalouskysymyksiä. Ja me olemme todenneet, että meidän täytyy parantaa välineiden laatua ja meidän täytyy tehostaa talousmalleja tällä alalla. Komission ehdotuksessa on toimia, jotka liittyvät koulutukseen, mutta se ei ole riittävää, kun katsotaan, kuinka paljon jännitteitä markkinoilla on ollut viime vuosina. Ja siksi on nyt mietitty uutta välinettä, joka vahvistaa tarjontaa ja siellä otetaan huomioon tuottajajärjestöt Tällä tavalla voidaan uudistaa ja vahvistaa organisaatioita, kun näitä välineitä laajennetaan muille aloille. Me haluamme keskittää tarjontaa ja miettiä sitten kaupallisia keskittymiskysymyksiä. Meidän täytyy miettiä kollektiivisia sopimusmalleja, jotta voidaan vankentaa suhteita tällä alalla. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, jotta voidaan tasapainottaa eri osapuolten neuvotteluasemia. No sitten vielä markkinoista, mutta nyt kun ajatellaan sitten ennaltaehkäisyä ja riskienhallintaa, niin meidän täytyy katsoa, millaisia kokemuksia Euroopassa viime aikoina on ollut maitoalalla. Me jouduimme ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin, mutta se on johtanut siihen, että tehokkuus on heikentynyt, eivätkä tulokset olleet niitä, mitä oli odotettu, eikä niitä myöskään saatu odotetussa ajassa. Eli meidän täytyy nyt enemmän koordinoida toimia. Ja kun kyse on erityisolosuhteista, niin meidän täytyy pyrkiä siihen, että pystymme saamaan markkinoiden tasapainon uudelleen aikaan. No sitten vielä riskinhallinnasta. Tämä oli yksi tärkein uutuus vuoden 2013 uudistuksessa. Ja kuten on kuultu nyt tässäkin valiokunnassa eri tutkimuksista, niin riskinhallintatoimet eivät ole olleet kovin onnistuneita. Kaikissa jäsenvaltioissa ei niitä ole käytetty ja vain harvoissa on ruvettu käyttämään yhteisiä varoja. Osittainen vastaus tulee komission ehdotuksesta. Siellä on alennettu 20 prosenttiin tätä rajaa, jonka yli saa sitten näitä korvauksia. Tämä raja oli liian korkea ja komissio ehdottaakin, että tästä välineestä tehtäisiin houkuttelevampi viljelijöille. Me ehdotamme, että tätä alennusta laajennettaisiin myöskin muille aloille, kun ajatellaan luonnon katastrofeista aiheutuneita vahinkoja. Viime vuosina on pyritty siihen, että järjestelmä olisi yksinkertaisempi ja tällä tavalla voidaan sitten luoda erilaisia vakuutusmuotoja, joilla korvataan menetettyjä satoja. Ja meillä on nyt tämä tulovakuutusehdotus, joka lisätty riskihallintavälineiden listalle. Mutta tässä pitäisi jatkaa sitten yksinkertaistamista. Ja tämä liittyy siihen, että meidän täytyy saada luotettavaa tietoa tämän alan tuloista. Ja tämä ehdotus, josta nyt keskustelemme, niin se liittyy siihen, että meidän täytyy käyttää indikaattoreita, jotta hyvin yksinkertaisella tavalla ja objektiivisten faktojen pohjalta – voimme laskea sitten tulot tietylle yritykselle. Ja näin voimme sitten tietää, kuinka paljon tila on mahdollisesti menettänyt tuloja. Anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta tämä taisi olla tarpeen. Ja nyt sitten Albert Des voi jatkaa sitten tästä. Ja chciałbym tylko dodać, że Państwo otrzymali informację. Kiitos oikein paljon. Haluaisin vain lisätä, että te saitte jo kirjassa muodossa tämän esityksen. Haluamme kiittää tästä. Esittelijät ovat jakaneet työt keskenään. Ensimmäinen vaihe annettiin De Castrolle ja toinen vaihe Dessille. Nyt kiinnostaisi tietää, kuka on vaikuttanut tähän enemmän, se joka puhuu ensin tai se joka puhuu viimeiseksi. Kyllä tämä on vakava asia. Ja seuraavana mm, herra Dess. Ja, dank. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Paolo Di Castro esitteli tämän ehdotuksen hyvin selkeällä tavalla ja kun kello on jo paljon, minulla ei tässä paljon ole oikeastaan sanottavaa. Haluan lämpimästi kiittää erittäin rakentavasta, hyvästä yhteistyöstä. Yhdessä olemme tässä yrittäneet löytää yhteistä pohjaa esittää esityksellemme täällä valiokunnassa. Yksi asia tämä ö, viherryttämisen... Ö, Kesannon viisivuotinen määräaika. Ja jotta tämä viiden vuoden kesantomääräaika öö, Mm. ilman tätä määräaikaa kesänot olisivat voineet olla huomattavasti pidempiä. Tämä on oikeastaan ainoa määräaika, jota haluaisimme tässä muuttaa. Muuten eh, ei tässä oikeastaan juurikaan ole sanottavaa kuin, että nyt tietenkin haluamme tätä maataloussuudistusta yksinkertaistaa ja nyt odotamme teidän ehdotuksianne ja yhteistyöllä saamme varmasti hyvän lopputuloksen aikaan. jest Kiitoksia. Tällainen yhteistyö esittelyn välillä jatkuu, vaikka tänään ei nyt pystytty tuomaan esille kaikkia kantoja. Koordinaattorit puolitoista minuuttia kullekin ja Dante ensin. Puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinkin kiittää Palli Castroa ja Albert Dessiä siitä, että minun on yhteyttä ja pyydetty yksinkertaistamisehdotuksia, koska olen lähiasiassa työskennellyt aikaisemmin. Eli tämä liittyy tämän valiokunnan tekemään työhön. Mä Kinesin mietinnön yhteydessä ja sitten oli kilpailukyky asia, josta äänestettiin joulukuussa ensimmäistä kertaa tämä hyväksyttiin täysistunnossa. Ja sitten Task Forcein työ, joka liittyy eh, maatalousmarkkinajärjestelyyn, kaikki nämä pitää panna täytäntöön mahdollisimman nopeasti ja tämä koko on, asetus on hyvä mahdollisuus sille. Pitää vahvistaa maataloustuottajien asemaa ja pitää tehdä selväksi, minkälaisia eh, oikeuksia kullakin on neuvotteluissa. Ja sitten jos ajatellaan kirjoitettuja sopimuksia, jotka maataloustuottajat tekevät jalostajien ja jakelijoiden kanssa. Pitää voida jakaa arvoa koko ketjussa huomioon ottaen hintojen kehitys. Tämä koskee myös e, raaka-aineita. Tällaista on jo sokerialalla. Pitää vahvistaa oikeusvarmuutta ja sellaisia lausekkeita, jotka mahdollistavat Eh, markkinajärjestelmän toiminnan. Tässä on kriisi- ja normaaliaikaan erilaiset määräykset. Pitää voida ennaltaehkäistä kriisejä. Tästä on oma määräyksensä ja pitää voida vähentää tuotantoa kriisin yhteydessä. Tämä on ollut tehokasta esimerkiksi maidon osalta ja haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että tähän asiaan on voitu näin paneutua. Sitten Adria. Merci, monsieur le... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä mietintö ja minäkin haluaisin kiittää kahta valmistelijaa Tämä kontiasetus se on asia, jossa meidän täytyy olla valppaina. Meidän ei pidä haalia siihen liikaa asioita, kun katsotaan nyt tätä aikataulua. Eli tämä on tärkeä asia kaikkien alojen kannalta. Ja nyt on jo tullut 94 tarkistusta. Eli meidän täytyy olla valppaina ja meidän täytyy keskittyä olennaiseen. Ja tässä tekstissä on tärkeitä kohtia, eli taloustilanne, jossa nyt olemme Euroopan unionissa. Ja sitten meidän täytyy korostaa tiettyjä asioita, joista Dantean jo puhui. Eli tämä kaikki kysymykset, jotka liittyvät tähän kriisiin, joka nyt on. Eli meidän täytyy keskittyä siihen, että katsotaan toimenpiteitä, joita on ehdotettu, jotta me liikaa hajauta toimintaamme ja jotta pysymme tässä aikataulussa. Ja pelkään pahoin, että jos tulee liikaa tarkistuksia, niin silloin ei pystytä niin nopeasti, kun oli toivottu käynnistämään kolmikantaneuvotteluita. Ja toivoisimme, että tämä olisi voimassa sitten ensi vuoden tammikuun alussa. Eli kun meidän täytyy ajatella näitä tulevia uudistuksia. Ja meidän täytyy katsoa näitä tärkeämpiä ja vähemmän tärkeitä asioita tässä tekstissä. Ja meidän täytyy keskittyä juuri tähän YMJ-kysymykseen. Colson. Uh, thank you very much indeed. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella Paaloa ja Albertia. Komission ehdotuksessahan pyrittiin muuttamaan äh, näitä sääntöjä niin, että äh, jäsenvaltiot olisivat voineet tehdä äh, päätöksiä ja te, jotka muistatte näistä 2013 päätöksistä, joiden esittelijä olin, niin nyt on oikeastaan palautettu näitä 2013 äh, sanamuotoja myös määritelmissä. Ja kun puhutaan esimerkiksi, no tämä ei ehkä ole yhdistynyt kuningaskunnalle enää relevanttia tässä vähän pidemmällä aikavälillä, mutta tässä nyt kuitenkin äh, ohjelmoidaan vuoteen 2024 asti tai siihen asti, että uusi ohjelma on voimassa. Ja niin kuin Paulo sanoi, niin byrokratiaa täytyy purkaa missä vaan pystytään. Kaikki puhuvat tästä kovasti, mutta hyvin harvat itse asiassa osaavat sanoa, että miten byrokratiaa saadaan purettua niin, että mm, valvonta ja pano ovat kuitenkin kunnossa. Ja kun katson tässä ehdotuksia, niin esimerkiksi Euros, Eures hallinto ohjelmassa ja sitten ajatellen tukia, mm, tulotukia ja niin edelleen ja esimerkiksi se, että menetykset kate, mm, katetaan 20 prosentin tasolla eikä 30 prosentin niin kuin tänä nykymallin mukaisesti, niin tämä on mielestäni asia, johon tulisi puuttua. Ja kun puhutaan sitten äh, tuotteiden saattamista markkinoille, niin kyllähän tätä täytyisi voida kuitenkin tehdä ilman, että täytyy pelätä sääntöjen rikkomista, joten äh, selkeyttämistä ja myös maitopaketti. Äh, me emme, meidän, täytyy, meidän täytyy rohkaista viljelijöitä sekä sitten hallituksia toimimaan. Ja No odotukset, joita viljelijöillä on Omnibus-paketin suhteen, odotukset ovat korkealla. Kiitän Pauloa ja Albertia näistä 94 tarkistuksesta ja minun mielestäni tärkeää on, vaikka komission eh, ehdotus nyt ei olekaan niin täydellinen, niin että jos nämä yksinkertaistamistoimet toimet toteutuvat viljelijöidenkin pöydillä, 2018, niin hyvä niin. Tässä tarvitaan suhteellisuusperiaatteen soveltamista, single audit lähestymistapaa sekä sitten näiden eh, ei-tärkeiden eh, taho, tasojen määrittely. Sitten tietenkin nämä eh, kesanto, viljelymaa ja sitten tämä mittauspohja 16 hehtaaria. Sen minä voin oikein hyvin hyväksyä. Hiukan kriittisempi olen, tai minulla on ehkä kysymyksiä liittyen tähän neuvotteluun järjestöön. Mikä ihme se tulee oikein olemaan? Me olemme Saksassa tässä jo aika pitkällä. Ja kun ajatellen mm, tilannetta, niin on vaikea kuvitella, että poliittinen niin voisi tukea tätä eh, tuotantomäärien eh, mm, suuntaamista maitoalalla esimerkiksi. Ja sitten kun puhutaan epäreilusta kilpailusta, niin en tiedä, että tulisiko meidän nyt itse tässä mm, ehdotuksessa siihen puuttua. Tarkistuksessa 79 sitä on otettu pois maito- ja sokerialat, kun puhutaan kirjallisten sopimusten velvoitteista. En oikein ymmärrä, miksi nämä alat on poistettu, koska Esimerkiksi Saksan kartellivirasto juuri tänään ilmaisi, että nämä sopimukset täytyy solmia toisella tavalla. Kiitoksia. Flanagan. Mr. Flanagan. Very much. Eh. Kiitoksia. Eli että ei pidä, pidä tehdä liikaa tarkistuksia. No ehkä demokraattinen prosessi saa määritellä sen. Jos ihmisistä tuntuu siltä, että voidaan parantaa teräksestä, hyvä, jos voidaan tehdä sata parannusta, niin se on sata kertaa parempi. Eli ehkä te nyt vain otatte sitten nämä tarkistukset vastaan ja katsotte niitä, että poliittisesti, vaan ihan sen kannalta, mikä on hyväksi viljelijöille. Yritän edustaa viljelijöitä, jotka ikävä kyllä saavat ykköspilarista pieniä maksuisia ja sitten vähemmän kakkospilarista maaseudun kehittämisestä ja tuntuu siltä, että nämä ovat aina kaikkein monimutkaisimpia ja se vähän raha, jota viljelijät saavat, niin paljon siitä täytyy sitten antaa asiantuntijoille ja hallituksen järjestöille. Eli he eivät kovin paljon saa siitä omaan taskunsa. Ja Paolo, mitä tarkoitit, kun sanoit, siis näin ainakin tulkattiin, eli pitää välttää keskeytyksiä kakkospilarissa, koska tiedän, että jotkut viljelijät haluaisivat hiukan katkoksia kakkospilariin, koska se ristiinnaulitsee heidät. Ja miksi kyse on näistä yksinkertaisista maksuista, joita edelleen yksinkertaistetaan? Meillä on hyvin yksinkertaistaminen tapa vihertää. Jos saa 1000 euroa hehtaarilta, niin saa 314 vihertämiseltä. Tätä on yksinkertaistettu ja joidenkin mielestä tämä on niin yksinkertaista, että tämä on kaikki annettu suoraan Larry Goodmanin käsiin. Hoisling. Hoisling. Ja, liebe Kollegen. Parhaat kollegat, tämä mietintöehdotus äh, vahvistaa pelkomme siitä, että omnibusmenettelyn kautta ei suinkaan äh, tehdä välitarkastelua YMP-uudistuksessa vaan yritetään saada läpi sellaisia asioita, joita itse uudistuksessa saatu läpi. Ja eipä nyt suuresti yllätä, että Paolo de Castro ja Albert Dess tässä tekevät näitä viherryttämisehdotuksia. Ei yllätä minua yhtään. Eli sitten jos nämä ehdotukset menevät viherryttämisen suhteen läpi, niin sitten ei kyllä kenellekään, kukaan ei enää pysty selvittämään että mitä se viherryttäminen oikein on. Te haluatte vain hämärtää tätä viherryttämistä. Eli tässä asiassa me emme kyllä ole kanssanne samassa veneessä. Viime uudistuksen aikana puhuttiin näistä vakuutuksista paljon. Usein enemmistö ei puhunut tästä. Tässä melkein sanottiin, että tämä menee Amerikan eh, maatalousmallin suuntaan, että tehdään erilaisia vakuutuksia, tulovakuutus ja niin edelleen. Mutta ei se tässä omnipussin kautta kyllä nyt toteudu. Tässä te yritätte vain takaven kautta saada niitä päätöksiä aikaan, joita ette viimeksi saaneet ja mm, tarkistusten kautta ikään kuin pyritte nyt muuttamaan edellistä YMP-uudistusta. Ja jos se, mitä Dante sanoi ja halusi, menisi läpi, olisi mielestäni hyvä asia. Nimittäin nämä YMJit hän parlamenttina emme saaneet läpi ollenkaan haluamaan, jos nyt saisimme, niin hyvä niin. Mutta nämä ovat kyllä hyvin pitkälle meneviä tarkistuksia, jotka monissa asioissa itse asiassa muuttavat koko agendan ja koko maatalousuudistuksen ja siksi pidänkin tätä ehdotusta ongelmallisena monilta osin. Kyllä minä joitain ehdotuksia pidän oikein hyvänä, eipä siinä mitään, mutta miksi ihmeessä haluatte hoitaa nämä kaikki asiat omnibusmenettelyssä? menettelyssä koska yksinkertaistamis sen äh, otsikon alla mielestäni pyritte asioita saamaan läpi, jotka eivät yksinkertaistamiseen liity mitenkään ja yrittävät esimerkiksi vesittää viherryttämistä. Kiitos. Państwo wybaczą, ale już nie przerywałem. Pan poseł Agnew. Sitten Agnew. I'm interested. Minua kiinnostaa tämä tärkeä kappale, eli tulo turva tai vakuutus. Tämä on ihan kaunis ajatus, mutta eihän viljelijä tiedä tulojaan ennen kuin tilit on tarkastettu ja sitten voidaan nähdä paljon tuloja tullut verotuksen kannalta. Tähän on mennyt minulta ainakin viisi kuukautta, näin vähintään, ja sitten nämä pitää toimittaa nämä tiedot EU-hun toisella lomakkeella. Kauan tähän menee. Ajatuskysymykset ovat tärkeitä ja sitten toisaalta on viljelijän oma työ. Huomioidaanko tämä? Ja jos halutaan sitten indeksoida tätä, tämä koko asia, niin sehän on järkevää ainoastaan, jos katsotaan asia hehtaarikohtaisesti tai per työntekijä yksikkö tai työntekoyksikkö. Eli tämä on kyllä aika monimutkaista ja tehän täällä puhutte paljon yksinkertaistamista. Hieno ajatus kyllä, mutta tämä on kyllä vaikea, todella vaikea panna täytäntöön. Kyllä olisi mielenkiintoista kuulla tästä ajatuksesta lisää. Posso Aguilera, one minute. Sitten Aguilera. Gracias, presidente. Kiitoksia. Minua tässä miellytti Niin, minua tässä oli monia tekijöitä ja joka tapauksessa tietyissä asioissa on menty pidemmälle, mutta nämä ovat asioita, joita viljelijät juuri nyt pyytävät. Esimerkiksi tämä artikla 175b uusi, eli kaupalliset käytänteet. Se joko on ongelma tai sitten ei. Jos se on, niin miksi me sitten käsittelisi sitä? En pidä tästä kansallisesta avusta, josta on puhuttu komission ehdotuksessa, neljäs, nel, tämä koskee 14 maata. Tämän pitää olla alueellinen lähestymistapa niin kuin nytkin. Mielestäni tämä ei ole oikea tie eteenpäin, vaan taaksepäin. Meidän pitää toimia alueellisesti. Omassa maassani on alueita, joihin on keskittynyt hyvin paljon näitä tämän alan yrityksiä, ja toisella alueella ei ole ollenkaan. Ja sitten Mielestäni meidän täytyy suojella sitä mallia, joka on saatu aikaan. Se on lyhin, mutta meidän täytyy sitä puolustaa. Ja nuoret viljelijät, no tässä on tiettyjä parannuksia. Aion laatia tietyn tarkistuksen tähän, koska tällä hetkellä nuoret, nuorten viljelijöiden osallistumista on rajoitettu yhteistyössä näissä toimissa ja tällöin on mahdotonta saada näitä tukia. Ja jos nuoria ei auteta, ja tämä on yksi syistä. Mutta meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua. Tämä menee nyt ehkä pidemmälle kuin mitä komissio haluaisi, mutta me puhumme nyt asioista, jotka ovat videoille tärkeitä, eli onnittelut. Madame Delayer. Madame Delayer. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aion ensiksi kiittäisin kollegoja De Castroa ja kaikkia muita osallistuneita kollegoita. Olisi ollut parempi puhua tänä iltana todellista uudistuksista. Mutta koska kriisi on todella rankka tällä hetkellä maatalousalalla, emme voi kädet ristissä odottaa, että me ehdimme käsitellä tulevaa maatalous, yhteistä maatalouspolitiikkaa. Voin täysin yhtyä siihen, että tämä kynnys laskee 30-20 prosenttiin. Ja olisi tärkeää lähteä liikkeelle jatkossakin komission ehdotuksesta koskien näitä eh, keskinäisiä varoja, jotka olisivat alakohtaisia. Emme voi käsitellä kaikkia maatalousaloja aivan samalla tavalla kuin kukin ala oma, omat erityispiirteensä. Ja mitä tulee sitten YMJ-uudistukseen, tässä te ehdotatte juuri sellaista, mitä, mistä on äänestetty, mikä on hyväksytty täysistunnossa ja tässä sain tukenne ja tämä osoittaa, että meidän työssämme on jatkuvuutta. Pitää olla kuitenkin varovaisia, kun ajatellaan eri eh, tuotantoalojen yhteyksiä ja toimitusketjuja. Meidän pitää lisätä avoimuutta markkinoilla. Tämä on asia, johon ei tässä pahemmin perehdytä. Ja toinen asia, joka on jo monta kertaa otettu esille, mutta haluan sitä korostaa, eli että YMPn tavoitteet pitää asettaa etu siellä, ne ovat tärkeämpiä kuin kilpailukysymykset. Kiitos puheenjohtaja. Tässä varoittaisin, että pikamenettelyssä yritetään nyt toteuttaa hyvin syvää luotaavia YMP-uudistuksia. Ne alat, jotka liittyvät esimerkiksi aktiiviseen viljelijään tai nuorten viljelijöiden ylärajoihin, suoriin tukiin, niin näitä ehdotuksia tuen kyllä, mutta henkilökohtaisesti en ihan vielä ole ymmärtänyt tätä, näitä neuvottelujärjestöjä ja niiden mukanaan tuomaa hyötyä, mikä ero ni, niillä on sitten tunnustettuihin tuottajajärjestöihin. Euroopassahan meillä on hyvin suuria eroja rakenteissakin eri jäsenvaltioiden välillä ja mielestäni tärkeää on kyllä toimia mutta ennen kaikkea täytyisi puuttua kilpailulainsäädäntöön. Jos otamme vakavasti maataloustyöryhmän varoitukset, niin sitten on kyllä tärkeää tehdä juuri kilpailualalla uudistuksia. Ja mitä tulee maaseudun kehittymiseen yleisesti, niin omnibusasetus asetus ei millään tavalla saa vesittää perustrategiaa. Tarkistus 26 on mielestäni aivan äh, keskeinen niin, että saamme tätä ähm, toimeenpanoaikaa vuoteen 2024 pidennettyä niin, että kausi on kyllin pitkä. Ja suurimmat ongelmat, mitä tulee täytäntöönpanoon maaseudun kehittämisen alalla, liittyvät varmaankin näihin valintamenettelyihin, erityisesti valittavien hankkeiden Eh, kriteereihin. Tästä on tullut sellainen byrokraattinen hirviö, että ei, ei sitä kyllä yksikään jäsenvaltio edes enää pysty hoitamaan. Se aiheuttaa valtavasti epävarmuutta. Kaksi seikkaa, jotka halusin vielä nostaa esiin, niihin ei ole puututtu, mutta pidän niitä hyvin tärkeinä. Varoittaisin eh, siitä, että investointitukia laajennetaan koskemaan myös muita kuin maataloustuotteita. Tätähän on ehdotettu maaseudun kehittämisen alalla, mutta tästä varoittaisin, koska siinä kyllä mm, yhteys maanviljelijöihin katoaisi. Ja sitten vielä täällä puhutaan äh, kiireellisten toimien laajentamisesta, esimerkiksi luonnon katastrofit äh, ja niiden lisäksi merkittävät sosioekonomiset äh, tapahtumat, kuten vaikkapa merkittävät väestösiirtymät, maahanmuuttoon liittyvät ja niin edelleen, tulisi ottaa huomioon. Tämä olisi mielestäni virhe, koska merkittävät haasteet meillä on kyllä edessämme ja nämä eivät liity maatalouteen mitenkään. Sormena pit irti. Kiitoksia esittelijälle. Täytyy pitää kiinni tästä periaatteesta, eli tämä nyt ei ole mikään uusi yhteisen uudistus, mutta nyt on paljon kuitenkin muutostoiveita ja tämä spagaati on kuitenkin hyvin onnistunut. Eli meidän täytyy toimia valiokunnassa niin, että pystymme saman aikaan tuloksia aikataulussa. No sitten haluaisin vedota sen puolesta nyt, kun meidän täytyy valmistautua seuraavan uudistuksen jossain vaiheessa ja siihen tarvitaan sitten aikaa, kun siitä keskustellaan, kun näitä on soveltamisalaa sitten maaseudun ohjelmien pidentäminen vuoteen 2024 asti. Se luo varmuutta ja investointeja maaseudulle. No vielä pitää keskustella sitä, että maatalouspolitiikan uudistus on oikeudenmukaisempi, sitten suorat maksinnat, pitääkö ne tehdä jotain vai ei. Mutta minulle olisi tärkeää, että voimme vähentää byrokratiaa edelleen niin silloin olemme tehneet palveluksen eurooppalaiselle maatalouspolitiikalle. Kiitos, herrans. Haluaisin kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita, erityisesti esittelijöitä. Ehkä pidätte minun pahan ilman lintuna, mutta minä en kyllä ole koskaan kuullut, että olisi tehty muutoksia rahoituksiin, että maatalous olisi voittanut. Eli kun tässä avataan näitä eri osioita, niin minä kyllä hermostun, koska maatalous yleensä aina häviää. Ja kun tässä jatketaan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskien ainoastaan tiettyjä alueita, niin, ja kun puhutaan pysyvistä laitumista, ei saa unohtaa, että kaikki eivät ole nurmilaitumia on. Espanjassa on sellaisia laitumia, joissa ei ole nurmia. Ja se on meillä Espanjassa todella tärkeä alue ja tärkeä laidun alue. Ehkä voidaan tämä asia jättää huomiota, mutta ei saa unohtaa, että juuri tällaisten päätösten takia ihmiset pettyvät Eurooppaan ja toimielimiin. Miettikää tätä kyllä Välimeren alueellakin on laitumia, vaikka siellä ei ole nurmia. Ja sitten haluaisin myös mainita valtion tuet tuottajajärjestöille. Rovaviller on aivan oikeassa. Meidän kaltaisessa maassa on hyvin erilaisia alueita tältä osin. Ja jos katsotaan yhteistä maatalouspolitiikkaa ja lähdetään liikkeelle jäsenvaltioista, niin meidän maamme kaltaisissa maissa ei voida edistää yhdistyksiä. Jos halutaan, että maataloustuotteet liittyisivät yhteen, niin Espanjassa se on yleisesti 40 prosenttia, mutta on sellaisia alueita, millä tämä järjestäytynyt prosentti on vain 15. Eli meidän pitäisi kyllä pyrkiä sellaisen malliin, joka on paljon alueellisempi. Ja olemme myös puhuneet täällä, ties kuinka pitkään tästä uudistuksesta kaikki ovat puhuneet aktiiviviljelijöistä ja sitten kuitenkin nyt annetaan sama ratkaisu kaikille. Eikö tämä ole aika outoa, joko silloin hanskattiin aikaa tai nyt sitten hölmöilemme? Kiitos. Sitten Dorfman. Eh, penso che abbia presentato un... Esittelijä on esitellyt mielenkiintoisen tekstin ja voi sitä tukea monissa kohdissa. Puhun nyt, nyt tästä vakuutusjärjestelmästä. On no niin, hyvä, että tämä kynnys lasketaan 20 prosenttiin, ei pelkästään tietyissä kysymyksissä, ja on hyvä, että yksinkertaistetaan koko järjestelmää. Esimerkiksi Italiasta. Siellä on monet asiat hyvin suunniteltu, mutta sitten ne toteutetaan puolittain – eli vuonna 2014-2020 varoja, joita oli tarkoitettu näihin vakuutustarkoituksiin, siis eurooppalaisia varoja, niin niitä maksettiin nolla prosenttia, nolla euroa, ei yhtään mitään. Italiassa on byrokraattinen ongelma, joka on merkittävä. Eli meidän täytyy yksinkertaistaa ja tehtävä kaikkemme, jotta jäsenvaltiot pystyvät tekemään sen, mitä niiden pitää tehdä. Sitten tämä viinikysymys, eli se, että olisi jälleen mahdollisuus nostaa alkoholipitoisuutta, niin se ei mielestäni ole oikein. Kun tätä viimeksi käsiteltiin, niin asiasta saatiin aikaan sopu, ja me haluamme kuitenkin jatkaa laadukkaiden tuotteiden tuottamista – ja meidän ei nyt varmaan tarvitse ryhtyä toimiin, joka johtaa siihen, että tuota toisi vähän laatuista. Eli meidän täytyy vähän miettiä vielä tätä kysymystä. Ribeiro. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisimme kiittää molempien esittelijöiden tekemästä työstä, mutta tämän asetuksen selkärankana on menettelyjen yksinkertaistaminen. On varmistettava, että rahoitussitumukset situmukset toteutuvat eikä saa kyseenalaistaa viljelyiden asemaa tai YMPn vakautta. Haluaisin korostaa sitä, että on yhtenäistettävä aktiiviviljelijän käsite ja on vahvistettava tuottajajärjestöjä. On tärkeää, että ne pystyvät neuvottelemaan paljon paremmin, mutta samanaikaisesti on valvottava sitä, mitä tapahtuu ja tarvitaan tarjonnan sääntelymekanismeja kriisitilanteissa. Meidän on torjuttava eh, vääristyntää kaupallisia menettelyjä. Ja kolmanneksi me tuomme nuoria viljelijöitä, mutta emme saa unohtaa uusia viljelijöitä, vaikkeivat he aina ole nuoria. Tämä pitää muistaa. Ja lopuksi on korostettava aluekehitysohjelmia ja maaseutukehitysohjelmia. Niitä pitää aina käyttää paikallisen kehityksen edistämiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Muutama seikka minua tässä hiukan kummastutti arvoissa De Castro. Siis riisi vesiviljelykasvina. Paljonko meillä riisiä kasvatetaan Euroopassa? Ei se nyt taida meidän kiireellisin ongelmamme olla tuo riisi. Ja tässähän kyse on sitten ihan puhtaasti myös energiakasveista. Ja ei saa käydä niin, että elintarvikkeeksi viljeltävät kasvit jäävät näiden energiakasvien jalkoihin. Saksassa esimerkiksi energiakasveja kasvatetaan vähän siellä sun täällä ja sitten elintarviketuotanto joutuu mm, väistymään. Ei tämä nyt mitenkään vahvista maatalouden ekologista roolia. Eli nämä ovat näitä minun kummastuksen aiheitani, mutta sitten olen kyllä huolissani, kun puhutaan näistä rahoitusvälineistä, jos näemme riskinhallinnan niin, että jälkikäteen sitten esimerkiksi vakuutusmaksujen kautta tasataan, niin se on ongelma. Yksi tulee olemaan tässä voittajana, nimittäin vakuutusyhtiötä. Sitä me emme olisi halunneet, vaan haluaisimme mieluummin, että viljelijät olisivat voittajia, eikö totta? Buda, przepraszam. Edustaja Buda. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on meille kaikille tärkeä kysymys. Meidän täytyy katsoa, miten voimme tulla viljelijöitä vastaan. Siellä, missä ongelmia on todettu, meidän täytyy pyrkiä poistamaan näitä ongelmia. Romaniassa on havaittu tällaisia ongelmia, kun ajatellaan rahoitus kysymyksiä. Jos tuottajajärjestö aikoo perustaa vaikkapa teurastamon, niin he voivat saada luottoa ainoastaan 40 prosentille kokonaissummasta. Mutta jos tollain alalla kehitellään hankkeita, niin ne voivat saada jopa 80 prosenttisesti rahoitusta. Nämä ovat todellisia ongelmia, joita viljelijät kohtaavat. Meidän täytyy miettiä vielä neuvotteluta vähittäiskauppiaiden kanssa. Siellä täytyy olla tarvittavat mekanismit, jotta ne pystyvät toimimaan kunnolla. Jos jollain viljelijä on 40 000 sikaa, niin hänellä on oltava mahdollisuus päästä ongelmitta teurastamaan. Meidän täytyy muuttaa sääntöjä ja meidän täytyy tulla viljelijöitä vastaan. Kiitos. Niin, tosiaan 40 prosenttia osuuskunnille ja muihin toimiin, niin se on aika yllättävää kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia. Mäkines. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijöille. Siis tämä on niin kauhean monimutkainen asia, mutta kello on paljon. Paulo, e, esitys oli erinomainen, mutta kyllä tässä jo väsyttää. Ja itse asiassa YMP-uudistuksen kohdalla me taistelimme kovasti ja Nytkö sitten komissio pyrkii ikään kuin kääntämään näitä toimia? En tiedä miksi aktiivisen viljelijän määritelmä haluaisin, haluttaisiin poistuttaa poistaa täältä. Minä haluaisin ymmärtää, että mitä tässä oikein taustalla on ja mitkä jäsenvaltiot painostavat muut uudet toimet, ähm, tulon vakauttamistoimet, äh, muistakaamme, että mitä ylimääräistä rahaa ei kyllä ole, äh, koska joskus syntyy sellainen vaikutelma, että jaha, uusi mekanismi, uutta rahaa, mutta mitään uutta rahaa ei ole, eli kaikki uudet asiat äh, rahoitetaan kyllä olemassa olevista rahoista sitten tuo 50-50-sääntö, arvostan kovasti mitä teitte, koska komissio halusi 100 prosenttia ja meille tämä kyllä ei sopisi. Ja kiinnostavasti sitten kuulla, miten komissio vastaa siihen, että tähän tulee toimitusketjuun uusia kappaleita. Tämä kiinnostaa minua ylipäätään Tästä on puhuttu kiitoksia työstä, mutta joudun todella syventymään siihen paremmalla ajalla ja kerron sitten äh, teille lisää huomioitani. Kiitos. Poprosimy przedstawiciela komisji, pana dyrektora Roberta Magele. Ja sitten komission edustaja. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos, että näin myöhään illalla voi vielä kommentoida tätä ehdotusta ja myös esitettyjä esittelijän esittämiä tarkistuksia. Tässä on myönteistä komission kannalta se, että esittelijä ehdottaa, että ei puututa suureen osaan komission ehdotuksista, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa YMPtä. Jotkut poistettaisiin näiden tarkistusten pohjalta, esimerkiksi tämä aktiiviviljelijä lauseke, joka on täällä otettu esille. On totta, että aktiiviviljelijä käsitteestä puhuttiin edellisen YMP-uudistuksen yhteydessä ja saimme sellaista palautetta, että tämä on hallinnollisesti hyvin hankala järjestely. Ja joskus suhteellisen suuri määrä viljeltä jää pois verrattuna siihen, kuinka paljon tarkistuksia hallinnon piti tehdä, mutta tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen ja siksi on ehkä hyvä ajatus lähteä liikkeelle läheisyysperiaatteesta niin, että jäsenvaltio itse voisi päättää, onko maan tilanteen pohjalta suhteellista ja kustannustehokasta ottaa lauseke käyttöön vai jättää se pois. Ja yksi tarkistus viittaa rekisteriin. Tämä tarkoittaisi sitä, että viljelijä, joka löytyy kansallisesta rekisteristä, häntä pidettäisiin aktiiviviljelijänä. No, tämä on suurin piirtein sama kuin mitä komissio ehdotti. Jos ihminen on sinne rekisteröity ilman, että on kuitenkaan määritelty kriteeriä, minkä pohjalla rekistereihin ihmiset laitetaan, niin jäsenvaltiot voisivat itse näin siis päättää aktiiviviljelijän statuksesta. Eli nyt on vähän ristiriitaista se, että toisaalta peruutettaisiin komission ehdotus ja sitten laitettaisiin tänne sellainen lauseke, jonka lopputulos olisi suurin piirtein samanlainen. Esittelijä De Castro viittasi komission sen Hoganin kirjeeseen. Hän lähetti sen teille, herra Sikerskille ja myös neuvoston puheenjohtajalle. Ja tämä siksi, että hän oli aika huolestunut siitä, miten keskustelu eteni jos ajatellaan yksinkertaistamispakettia sellainen tämä omnibus maatalouden alalta on, että se voisi muuttua joksikin muuksi. Täällä on puhuttu mini-uudistuksista, mutta kyseessä ei siis sellainen paketti, jolla tehtäisiin aika suuria muutoksia YMP. Hän on huolestunut kahdesta syystä ja yksi liittyy ajoitukseen. Mitä mutkikkaampi ja poliittisesti kiistanalaisempi asia on pöydällä, niin sen vaikeampi on saada 2017 ajoissa keskustelut loppuun niin, että viljelijät voivat hyötyä tehdyistä yksinkertaistamisehdotuksista jo vuonna 2018 ja seuraava vuosi olisi 2019. Muutokset tehtäisiin vain kahta vuotta varten, koska tämähän on nykyinen ohjelmointi ja rahoituskausi ja se etenee. Osa näistä tarkistuksista menevät poliittisesti aika pitkälle ja komissio olisi kyllä sitä mieltä, että niitä pitäisi aika tarkkaan analysoida ja arvioida – ja tämä on vaikeaa tällaisessa omnibusmenettelyssä. Sehän on yksinkertaistamisprosessi ja sen tarkoituksena on edetä nopeasti. Haluaisin mainita muutaman seikan, jotka jotkut puhujat ovat jo ottaneet tänään esille. Yksi on tulokynnyksen alentaminen tietyissä kriiseissä 30-20 prosenttiin. Näin he poistuisivat vihreästä laatikosta. Vihreän laatikon kriteerihän on 30 prosenttia. Ehdotetaan, että hallintoviranomaiset voisivat olla edunsaajia joissain tapauksissa, mutta tässä on eturistiriita. Hallinnojen pitää hallinnoida eikä saada etua ja ehdotus pidentää hanketta vuoteen 2024. Tämä on nyt liian aikaista, sillä uusi monivuotinen rahoituskehys tietyssä vaiheessa saadaan ja näin ehkä olisi luotu sellainen tilanne, että on luotu oikeuksia, jotka liittyvät tähän pidennykseen ja ne eivät sitten olisi tulevien rahoitus Eh, sääntöjen mukaisia. Ja sitten suorissa maksuissa on eh, viherrytysehdotuksia ja nämä ehdotukset ovat kuitenkin sellaisia, että ne voivat vähän laimentaa vihertämistä ja vihertämisen kimppuun on käyty eri suunnilta ei vain sinänsä, vaan myös YMPn kannalta yleisesti. Eli onko tämä nyt oikea paikka, tämä omnibus-ehdotus tällaiseen? Mainitsisin vielä muutaman pitkälle menevän muutoksen, jota ehdotetaan liittyen erityisesti YMJihin. Ja tämä koskee kilpailulain soveltamista ja yksi tarkistus on mainitsi, koskee viinin alkoholipitoisuuden lisäämistä. Tätä ei koskaan ole analysoitu tai arvioitu, että onko tästä hyötyä laatupolitiikalle, joka on viinipolitiikan osa. Horisontaalisessa asetuksessa ehdotetaan, että ei peritä takaisin alle 250 eh, väärin maksettuja maksuja, mutta ei tällaista missään jäsenvaltiossa ole. Kyllä jäsenvaltiot suojaisivat omaa budjettia. Me olemme laskeneet, että näin menetettäisiin noin 14-15 miljoonaa euroa vuodessa EU-budjetista. Meillä on nyt sellainen lausike, jossa tämä raja on 150 euroa, kunhan jäsenvaltiolla omassa lainsäädännössä on samantapainen lausike, Jos 250 euroa pidetään täällä, niin tarvittaisiin kyllä vähintäänkin myös viittaus kansalliseen lainsäädäntöön. En nyt voi mennä yksityiskohtiin, eikä näin myöhään tätä voikaan tehdä, mutta nämä ovat ne pari seikkaa, joista komissio on huolestunut. Ja haluaisin pyytää, että keskusteluissanne ja tässä harkintatyössäni, joka nyt alkaa myös tarkistusten kautta, että huomioisitte nämä ajatukset. Tämän omnibussin pitäisi edetä nyt mahdollisimman nopeasti, mitä monimutkaisempi siitä tulee. Mitä enemmän siihen liittyy arkoja aiheita, niin sen kiistanalaisemmaksi se muuttuu ja sen pidempään sen käsittely kestää. Kiitos. Proszę Państwa, bardzo się zastanawiałem nad wypowiedzią. Hyvät naiset Mietin siitä, mitä sanoitte. Niin, meillä on hiukan vielä aikaa valmistelijoille. De Castro ja sitten Des. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron. Tässä on tietysti monia kohtia, joten Desin kanssa me otamme huomioon kaikki nämä huomiot. Pari täsmennystä nopeasti. Kello on jo paljon ja me olemme tehneet tänään paljon töitä. Ja kuten Mäkinen sanoi, niin tässä nyt raho, mitään uutta rahaa ei ole tulossa, emmekä me pysty vaikuttamaan siihen millään tavalla. Mutta se on hyvä todeta, koska muuten se saattaa johtaa väärinkäsityksiin. No sitten yksi Flanaganin esittämä kysymys. Ja miksi tätä maatalouden kehittämisohjelmaa on pidennetty? Köstingenkin puhui tästä. Me haluamme mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot eivät jää odottamaan vuodeksi tai kahdeksi, niin kuin kävi vuonna 2014-2015, kun vielä ei ollut astunut voimaan uudet säännöt. Eli tällä tavalla voidaan sitten jatkaa toimintaa, eli ei jouduta sitten keskeyttämään viljel- viljelystoimintaa. Eli mitään suuria muutoksia ei ole tulossa, vaan meillä on vain uusi mekanismi, joka estää katkosten syntymisen. Ja sitten nämä <clears throat> YMJ-välineet. Me olemme ottaneet huomioon sen työn, jota komissio on tehnyt Hoganin johdolla. Myöskin Mögel teki tiettyjä huomioita tästä ja me olemme vain sitten ennakoineet vähän tätä koontiasetusta, koska mm, pahoin pelkäämme, että tämän ainoa lainsäädäntöehdotus koko kaudella. Muuten ei ole tullut mitään lainsäädäntöä tähän valiokuntaan. Eli monta kertaa olemme valittaneet tästä byrokratiasta ja muista ongelmista, mutta nyt meillä on mahdollisuus ja me olemme tehneet tiettyjä ehdotuksia ja tietysti tiettyjä asioita voidaan muuttaa ja sopeuttaa, mutta meidän pitää nyt kuitenkin edetä. Muuten tästä valiokunnasta tulevan paikkaan, jossa valitetaan, ja sitten kun voimme tehdä konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia ja pystymme parantamaan tilannetta, niin sitten emme tarttuisikaan tilanteeseen. En nyt ymmärtänyt tätä viittausta, kun tässä puhuttiin tästä riskinhallintavälineestä. Me olemme vain laajentaneet tätä komission ehdottamaa periaatetta 30-20 prosenttiin, kun ajatellaan näitä uusia välineitä. Ja nyt se koskee muitakin aloja. Eli ei tässä nyt mitään muuta. Tämä on se komission ehdotus, jota me pidimme mielenkiintoisena ja siksi sitä halutaan laajentaa, eikä tässä myöskään ole mitään päätöksiä puuttua laajemmin riskinhallintaan. No tietysti siihen sitten puututaan, kun 2020 uudistetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, eli nämä ovat pieniä muutoksia, jotka ovat komission ehdotusten mukaisia. Komissio itsekin sanoi, että miksi ei tätä laajenneta vaikka luonnonkatastrofeihin. Meidän täytyy toimia niin, että me pystymme auttamaan viljelijöitä ainoastaan sitten, kun luonnonkatastrofin takia tulot ovat romahtaneet 30 prosenttia, mutta komissio sanoi, että me voisimme miettiä 20 prosenttia. Eli tämä on periaate, jota on sitten laajennettu muille aloille. No tietysti olisi paljon muutakin sanottavaa, mutta haluan vain sanoa, että Tämä aikataulu, joka meillä on, on hyvin tiukka. Ennen ensimmäinen toukokuuta meillä on sitten valiokuntaäänestys, eli ennen äänestystä budjettivaliokunnassa meidän täytyy äänestää Eli tässä valiokunnassa on nyt ollut hyvin vähän lainsäädäntöehdotuksia käsiteltävänä. Kun katsotaan nyt näitä tarkistuksia, niin niitä on hyvin paljon. Ja valiokunta ehdottaa 32 ja me olemme aika lähellä. No parlamentillahan on oikeus tehdä tarkistuksia tässä asiassa ja kiitoksia puheenjohtaja. Esiin tuli monia kysymyksiä. Meidän täytyy nyt tarttua tähän koontiasetuksen tarjoamaan tilaisuuteen ja meidän täytyy keskustella kaikkien varjoesittelijöiden ja muiden asianomaisten tahojen kanssa. Kiitos. Kiitos sitten Des. Kiitos puheenjohtaja. Tänäinen käytä paljon puheaikaa. Olen täällä kirjannut ylös keskustelun lankoja. Martin Hoislingin kanssa olen eri mieltä siitä, että tässä mukaan viherryttäminen kärsisi. Päinvastoin halutaan tehokkaampaa viherryttämistä ja se on aivan varmasti myös ympäristön edun mukaista. Torjun sen väitteen, että me tässä pyrkisimme jotenkin vesittämään viherryttämistä. Hoibus ei ole enää paikalla, mutta hänelle voisin todeta, että itse asiassa riisiviljely on ihan merkittävääkin vesikasviviljelynä. Kyllä meillä on jäsenvaltioita, joissa se on hyvin merkittävää. Ja tietenkin kaikki on hyödyllistä. Elisabeth Köstinger puhui seikoista, joista on vielä keskusteltava. Komissiolle toteaisin vielä tästä pidentämisestä yli vuoden 2020. Jos tämän kappaleen lukee oikein tässä sanotaan, että uusi parlamentti sitten aikoinaan tekee oman päätöksensä. Haluamme välttää sen, että joudutaan turvautumaan erilaisiin ylimenokausiin ähm, ja me emme voi ennakoida tulevan äh, vaalikauden tilannetta, mutta haluaisimme antaa äh, viljelijöiden varmuuden siitä, ettei kaikki taas keskeydy vuonna 2020. Me käymme keskustelua, ja tästä valiokunnasta ei lähde mietintöä, joka ei saisi sitten enemmistöä taakseen ja ihan järkevää lopputulosta varmaan tässä haetaan. Kiitos. Kolme kommenttia liittyen tähän YMJ-osioon. Ensinnäkin vastaisin Rova Aguileralle liittyen näihin epäröilyihin kaupan käytänteisiin. Ja tässä todellakin kysyttiin, oliko mahdollisuuksia tuottaa ja siksi tätä tässä pyydettiin, että komissio tuottaisi lainsäädäntöehdotuksen tähän liittyen ennen kesäkuun loppua 2018. Sitten nämä kaksi muuta kysymystä, jotka liittyvät tuottajajärjestöihin ja neuvottelutahoihin, No, ajatus oli, että kun pannaan pystyyn viljelijöiden kesken tuotantoketju, vaikkapa kylmää tiloja, niin pitäisi antaa heille mahdollisuus tulla markkinoille. Mutta jos maitopakettia halutaan laajentaa, eli sitä, että voitaisiin yhdistyä tarkoituksena vain neuvotella muiden kanssa, niin pitää varmistaa se, että kuka tahansa ei eh, liittynyt kenenkä tahansa kanssa pitää erottaa toisistaan nämä tavoitteet ja siksi tässä tätä, eh, nämä asiat on jaettu eri nimellä toimijoiksi, mutta tästä tässä oli tarkoitus puhua. Kiitoksia. Pari lyhyttä huomiota. Olemme saaneet aika paljon aikaan tässä valiokunnassa. Jotkut mietinnöt on saatu valmiiksi. Ja sitten monet esittivät kysymyksiä kilpailusta. Eli nyt on halua hyödyntää jo olemassa olevia mietintöjä. Me menimme paljon pidemmälle, kun mietimme näitä oikeudellisia ratkaisuja. Ja haluaisimme, että tätä hyödynnetään. Haluaisimme inhimilliset kasvot vihertämiselle ja maanviljelijöille, koska viljelijät tuntevat vihertämisen nahoissaan. Eli me haluamme poistaa tämän keinotekoisen elementin. No sitten rahoitusvälineet. No se nyt ei suoranaisesti liity tähän mietintöön, mutta kun tapaan ministereitä, yritän saada heidät vakuuttuneiksi siitä, että kannattaa ottaa käyttöön rahoitusvälineitä. Niiden avulla voidaan muuttaa asioita ennen seuraavaa kautta, koska seuraavalla kaudella on hyvin paljon rahoitusvälineitä käytössä. Ja siksi tällaiset pyrkimykset ovat mielestäni ihan järkeviä, vaikka ne ehkä teidän mielestänne menevät hiukan liian pitkälle. No, en nyt halua puhua tästä kakkospilarista maaseudun kehittämisestä. Me tiedämme, kuinka tarpeellista se on. Eli haluaisin kiittää valmistelijoitamme. Meidän täytyy tehdä nopeasti tätä työtä. Meidän täytyy vaihtaa tietoja keskenämme. Yhteistyö Agri-pääosaston kanssa on ihan mahdollista. Ja jos jotain voidaan tehdä nopeammin, niin se pitäisi sitten tehdä. Näin nuoret viljelijät voivat huomata nämä erot. Ja sitten tarkistukset. ensimmäinen maaliskuuta on tarkistuksen jättämisen määräpäivä ja sit, määräpäivä. Ja sitten sitten meidän täytyy saada tämän päätöksen ennen kuin talousarvion valvontavaliokunta aloittaa työnsä. Sitten kohta kuusi. Delegoitusäädös vihertämisestä. Maaliskuun 9. päivänä poliittisten ryhmien päätöksestä Sihteeristö on käynnittänyt kirjallisen menettelyn, joka liittyy siihen, että voitaisiin muuttaa Agrin 28. helmikuuta tekemä päätös. Tähän liittyy koko valiokunnan hyväksyntä, eikä pyydettäisi sitä, että pidennettäisiin tätä valituskautta delegoidusta säädöksestä kahdella kuukaudella. Eli tätä pidennystä ei pyydetä. Mutta näinhän koordinaattorit päättivät. Mutta useiden keskustelujen jälkeen poliittisten ryhmien välillä ja koordinaattorien välillä. Katsoimme, että meidän täytyy katsoa uudelleen tätä päätöstä. Ja siksi meillä on tämä kirjallinen menettely, jonka sihteeristö on valmistellut. Ja tuloksena oli se, että ymmärsimme, että valta osa laski näitä meppejä ryhmissä. Ja silloin tulos olisi ollut se, että olisi pyydetty tätä kahden kuukauden pidennystä tämän vastalauseen esittämiseksi. Des ja Arve ovat jo pyytäneet puheenvuoroa. No, sihteeri teeristä käsittelee sitten nämä menettelykysymykset, mutta Des saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että meidän tulisi pyytää tätä pidennystä. Ei tämä ole ensimmäinen kerta suinkaan. Muistan, että SET-ryhmä on pyytänyt sitä jo kaksi kertaa ja me olemme tuolloin antaneet heille tukemme. Ja komissio vesittää näin sitä, että 14 delegoidusta säädöksestä tulee yksi, eli vesittää siis parlamentin valtaoikeutta. Sitä me emme tällaisena voi hyväksyä. Yksittäisiin kohtiin emme voi ottaa kantaa, joten kyllä minä pyytäisin kollegoita että nyt pyytäisimme ensin määräajan pidentämistä. Ehkäpä komission kanssa tässä keretään sitten tällä välin vielä muotoilemaan kompromissi, jonka kaikki voimme hyväksyä. Olen 12 vuotta istunut tässä parlamentissa, enkä voi hyväksyä tapaa, jolla komissio parlamenttia kohtelee. Kaikki kahdeksan poliittista ryhmää koordinaattorien kokouksessa pyysimme komissiota toimimaan toisella tavalla. Komissio ei tähän suostunut ja siksi mä pyytäisin, että me hakisimme todella tämän määräajan pidentämistä. Sitten Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelun tässä vaiheessa en haluaisi enää tämän asian sisältöön palata, vaan puhuisin muotoseikoista siksi, että tässä nyt valitettavasti ollaan luomassa sellaista ennakkotapausta, joka ei demokratialle oikein hyvä asia. Tässä koordinaattorit ovat keskustelleet, siellä on myös äänestetty koordinaattorin kesken ja jotkut olivat enemmistössä ja toiset vähemmistössä. Ja minun pitää sanoa, hyvä puheenjohtaja, että kun keskustelua käydään, otetaan esille tietty aihe, asiasta puhutaan, äänestetään, sitten saadaan enemmistö ja vähemmistö, niin kuin kaikissa äänestyksissä, niin tehdään päätös enemmistöpäätöksellä, mutta se, että nyt palataan taas tähän asiaan, lähdetään sitä uudelleen avaamaan, niin koordinaattorina halusin sanoa, että demokratian kannalta tämä on vähän kummallista. Tässähän on äänestetty ja äänestyksestä on toimitettu tiedot eteenpäin. Ja kuitenkin nyt sitten aletaan taas purkamaan tätä asiaa. Tämä aika outoa tämä menettely. Minä panen tämän kyllä merkille. Minä uskoisin, että sosiaalidemokraatit eivät tämän illan äänestykseen voi osallistua, sillä tämä nyt menee demokratian kannalta vähän liian pitkälle. En tämän enempää sano, enkä halua puhua sisältöasioista, koska sisältökäsittely on jo tapahtunut aikaisemmassa kokouksessa. Ta głosów liczona według głosowania koordynatorów, ona była... Kun ajatellaan näiden äänten eroja koordinaattorikouksessa, se oli hyvin pieni. No se nyt oli mitä oli ja olette kyllä oikeassa. Mutta ei siellä ollut mitään selkeää enemmistöä päätöksen puolesta. Mutta tietysti pitää paikkansa se, että Äänestys toimitettiin ja se johti tulokseen. Eli ymmärrän kyllä, mitä sanoitte demokratiasta ja miten sen tulisi toimia. Mutta se on osa tätä vuoropuhelua. Sitten Hoisling. Täytyy sanoa, että olen kyllä hyvin onneton tämän koko menettelyn suhteen. Olisi tällainenkin voitu mielestäni välttää. Ehdottaisin, että annetaan oikeudellisen yksikön vielä tarkastella asiaa. Ymmärrän, jos yhdellä poliittisella ryhmällä on vastalauseita, mm, mutta minä tiedä, kannattaako asiasta nyt äänestää aina niin monta kertaa, että saa mieleisensä lopputuloksen. No, entäpä jos koko valiokunta äänestäisi, näin tehtäisiin selkeä demokraattinen päätös, tämä on kuuma peruna, niin ihan hyvä ehkä olisi antaa tämä valiokunnan päätettäväksi. Ja meillähän on kokous ihan piakkoin jälleen, joten äh, eikö se voisi onnistua näin. Mutta se, että menettelyä muutetaan aina sen mukaan, että saa haluamansa enemmistön aikaan, niin se ei kyllä mielestäni ole oikea tapa toimia Äh, kuulin Albert Dessiä. Äh, pyrimme aina saamaan aikaan konsensuksen äh, kaikkien ryhmien yhteistyöllä, kunhan menettely ei vaarannu. Ja minun käsittääkseni tämä menettely ei tässä nyt mitenkään vaarannu, mutta se, miten sihteeristö on tätä hoitanut, niin mielestäni sitä ei kyllä tällä kertaa nyt hoidettu ihan kunnolla. Olisi pitänyt ehkä sitten sanoa, että vaikea päätös tehdään päätös enemmistöllä valiokunnassa, niin sitten olisi pulinat pois. Sekretariat wyjaśnia sprawy proceduralne i... E, Sihteeristö voi sitten selittää, mitä tapahtui, koska me aina saamme sihteeristöltämme täyden tuen. Ja kaikkea ei tarvitse saada päätöksen tänään. Emme tarvitse mitään uusia jakolinjoja tänne. Otan huomioon sen, mitä täällä on sanottu. Ja kun tilanne nyt on tämä, niin meillä on vielä hiukan aikaa järjestää, kun on äänestys. Ei tietenkään nyt, koska täällä ei ole riittävästi jäseniä paikalla. Me kaikki tiedämme sitten, milloin äänestämme. Eli meillä oli sihteeristön ehdotus ja meidän täytyy kuulla kantanne sitten siihen. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, merci monsieur le président. Kiitos. Puheenjohtaja, tämä on aika arka asia, eli pyrin nyt aika yksinkertaisesti puhumaan vain faktoista, jos ajatellaan sitä, mitä on tapahtunut, niin ei tässä pidä lähteä enää toistelmaan asioita, mutta jos ajatellaan, mitä Andrew sanoi, ihan menettelytavan osaisesti, niin yleensä ei lähdetä avaamaan sitä, mitä koordinaattorit ovat päättäneet ja mm, se, mitä on jo päätetty, niin voidaan tietysti päätös pyörtää. Ja sihteeristö on päättänyt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 No niin, eli täällä kerrottiin, mitä koordinaattorit ovat tehneet, niin koordinaattorit voivat eh, tehdä muutoksia päätöksensä. Herra Andrew, ei tämä ole mikään ensimmäinen tapaus. Äskettäin päätettiin, että ei tehdä lausuntoa eh, viina-asiasta ja tämä asia kuitenkin sitten päätös muutettiin. Kyllä näin voi joskus käydä. Ei ole hienoa, jos näin käy usein, mutta joskus voi käydä niin kuin nyt on käynyt. Eli menettelytavan osalta tässä on nyt sellainen tilanne, että meillä on uusi koordinaattorinen suositus ja maatalousvaliokunta voi nyt päättää, hyväksytäänkö se vai ei. Kuten sanottiin, ei tässä välttämättä ole pakko äänestää tänä iltana kahden kuukauden määräaika menee umpeen 15.4. 15. helmikuuta alkaen, kaksi kuukautta 15. huhtikuuta. Eli jos puheenjohtaja näin päättää, niin voidaan pitää äänestys tiettynä hetkenä, tiettynä kellon aikaan, vaikka 20.21. maaliskuuta seuraavassa valiokunnan kokouksessa näin esitettäisiin kysymys Eh, päätösvaltaiselle valiokunnalle käyttää äänestyskorttia tai ei, että tehdäänkö tämä päätös tällä tavoin. Kiitoksia. 20. päivä on maanantai, eli siis 21. päivä tiistaina. Andrea. Niin, kiitoksia. Toivottavasti tämä äänestä tänään, koska ei se ollut esityslistalla. Eli meidän täytyy tietysti kunnioittaa valiokunnan jäseniä, heidän täytyy tietää milloin äänestetään ja milloin ei. Jos nyt oikein ymmärsin, niin palaan nyt siihen, että silloin kun koordinaattorit tekevät työtä ja kun koordinaattorit äänestävät, niin sitä käsitellään sitten valiokunnassa, mutta sillä ei ole merkitystä. Siis yritän nyt ymmärtää. Eli tässä nyt palautetaan asia uudelleen esiin, vaikka sillä oli jo enemmistö. Eli mitä tämä viime kädessä sitä merkitsee? Eli osin vain nyt ymmärtää, miten tässä nyt toimitaan sitten tulevaisuudessa. Ajattelen, että kun on äänestetty, ja jos oli kaksi ryhmää, joilla oli vastalauseita, niin silloin voidaan käynnistää tällainen menettely ja äänestää valiokunnassa. Proszę Państwa, e, były podział na dwie grupy w liczbie głosów. Niin. Eli siellä oli kaksi joukkoa vastakkain toinen sai hyvin paljon ääniä, joten tämä sitten valiokunnassa hyväksyttiin. Ja sitten saimme asiakirjan, jossa oli mukana nämä asiakirjat, jotka jäsenet saavat paperilla ja sähköisesti. Eli päätimme, ettemme pyydä pidennystä tähän määräaikaan. Sitten keskusteltiin uudelleen ryhmissä ja ryhmien välillä. Ja pyysimme kirjallista menettelyä. Ja siitä sitten saatiin seuraava tulos. Numerinen voimasuhde muuttui näiden keskusteluiden jälkeen ja siksi ehdotimme, että otamme tämän asian uudelleen esille. Eli ehkä Des voisi nyt jatkaa tästä ja sitten Äänestämme 21. päivä tiistaina koko valiokunnassa ja otamme tämän asian esitystalle. Ja Des vielä lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että on ikiaikainen demokraattinen periaate, että päätös on voimassa niin kauan, kunnes sen korvaa toinen demokraattinen päätös. Selkeä enemmistö on nyt sen puolella, että tätä määräaikaa pidennetään. Olisi riittänyt todeta, että määräaikaa pidennetään, mutta kyllä me voimme sitten 21. päivä äänestää. Katson, että tässä tarvitaan nyt puhdas menettely, eli sopii sitten se äänestys toki tuolloin. Okei, okay, okei, okay, ale ma pan poseł rację i ma też e, rację pan poseł Andriu i pan poseł Hausling. Niin olette oikeassa mutta Andrew on myöskin oikeassa ja Hoislinkin on oikeassa. Eli. Kiitos. Ihan vihoviimeinen asia, sillä tässä teknisesti eräs asia tulee miehen. Kyllä tässä on kuitenkin määrä aika, jonka puitteissa pitää toimia 15.4. Eli 21.3. aloitetaan äänestyksestä ja siinä päätetään, että pyydetäänkö pyynnöstä vai ei. Ja sitten esityslistalle laitetaan äänestys, joka koskee näitä vastalauseita, niin kuin on jo estetty ainakin metodologisesti, jos lopulta eh, päätettäisiin, että pidennystä ei pyydetä, niin pitäisi kuitenkin olla valmiita näistä vastalausta äänestämään, jotta 15.4. mennessä pystyttäisiin kaikki hoitamaan. Eh, Kostinger puristelee päätään, mutta selitämme tämän myöhemmin. Ja nyt on jo korkea aika jatkaa työtä koordinaattorin kanssa. Kiitos. Tulkeen enää kes vielä. Kiitos puheenjohtaja. Huomioni kiinnitettiin juuri siihen, että olisimme voineet toimittaa nyt äänestyksen. Se olisi ollut täysin mahdollista. Miksi lykkäämme tätä 21.4. saakka? Rozumiemy, rozumiemy, widzimy. Niin ymmärrämme kyllä tämän asian. Kiitos tulkeille. Kiitos Te Castrolle edes. Kiitoksia erityisesti näistä kirjallisista kysymyksestä. Kiitos.